Uh, dear colleagues, could we... Hyvät kollegat, voisimmeko aloittaa kokouksen? Tervetuloa niille, jotka ovat tulleet tähän AFKO-valiokunnan kokoukseen. Saitte tiedot minulta, että me olemme vaalikauden alusta lähtien tässä valiokunnassa kehittäneet mielenkiintoisena suhteessa, että mikä Euroopassa toimii ja miten paljon voimme vielä parantaa Euroopan unionin arkkitehtuuria, toimintaa ja politiikkaa siten, että käytämme paremmin hyväksemme sitä potentiaalia, mikä tämänhetkisessä sopimuksessa on. Mutta uskon kuitenkin, että on järkevää katsoa myöskin hiukan pidemmälle, katsoa hiukan tulevaisuuteen, pohtia, että miten me voimme edelleen parantaa sitä tapaa, miten Eurooppa tuo sitä, mitä Euroopan kansalaiset tarvitsevat, mitä Euroopan kehitys ja tila globaalissa maailmassa tarvitsee. Mitä tarvitaan, jotta Euroopasta tulee toimiva demokratia? ja mm, miten voimme tehostaa Euroopan toimielinten toimintaa ja tehdä parempaa yhteistyötä kaikkien Euroopan unionin hallintotasojen välillä. Tämä lähtee aivan alue paikallistasolta tuonne Euroopan tasolle asti. Ja sitten meitä kiinnosti myöskin tämä institutionaalisen arkkitehtuurin tulevaisuus ja miten se sopeutuu Euroopan unioniin. Joten me tarkastelemme tulevaisuutta enimmäkseen e- Euroopan unionin arkkitehtuurin rakennelman kautta, mm, sitä kautta, miten se on muodostunut, miten se toimii, miten päätökset tehdään. Mutta emme tässä lähde käsittelemään yksittäisiä politiikan aloja, koska nämä kuuluvat toiseen suureen haasteeseen siihen, miten Euroopan täytyy sopeuttaa politiikan sisältö ja substanssi tehokkaammaksi, jotta saamme aikaiseksi sitä, mitä tarvitsemme Euroopassa. Ja tämä nyt sitten tuo meidät takaisin tähän kokoukseen. Me juuri viimeistelemme kahta mietintöä, josta myöskin puhuimme teidän kanssanne vuosi sitten eri vaiheessa. Nyt näitä viimeistellään ja äänestys toteutetaan 8. joulukuuta tänä vuonna. Ja toivottavasti sitten helmikuun alussa mietinnöt toimivat taustana keskustelulle Euroopan parlamentissa, parlamentissa täysistunnossa liittyen siihen, että miten parlamentti ryhtyy käsittelemään tuleva, tulevaisuuden asioita ja millaisina me näemme muutokset sen tulevien muutosten osalta. Niin kuin totesin aamupäivällä, me työstämme parlamentin kantaa, mutta meillä on myöskin Euroopan komission valkoinen kirja. Toivottavasti myöskin Bratislavan etenemissuunnitelman toimeenpano. Siellä on konkreettisia toimenpiteitä konkreettisiksi poliittisiksi toimiksi liittyen eri kriiseihin ja toivottavasti voimme käydä hyvää keskustelua toimijoiden välillä ja että näin sitten etenemme tässä prosessissa ja saamme Euroopasta paremman Euroopan. No tänään puhuimme mietintöjen sisällöstä ja haluaisimme aloittaa keskustelun kahden tärkeän henkilön, eurooppalaisen henkilön alustusten kautta. Täällä on Italian entinen pääministeri Mario Monti, professori Mario Monti, toimi myöskin komission jäsenenä kaksi kertaa. Hän oli tärkeitä salkkuja. Ja meillä on täällä myöskin Antonio Vitorino, joka oli niin ikään komission jäsen oikeus- ja sisäasioissa aikoinaan, mutta hän on ollut myöskin Portugalin varapääministeri ja puolustusministeri ja Portugalin perustuslakituomioistuimen tuomari. Meillä on siis kaksi henkilöä täällä, jotka ovat nostaneet Eurooppaa ylöspäin muutama vuosikymmen sitten. Eli haluaisin nyt aloittaa Antonio Vitorinon kanssa. Hän tässä alustaa tätä aihetta hyvinkin inspiroivasti toivokseni. Madam Chair, uh, members uh, of the European Parliament. Puheenjohtaja, kansallisten parlamenttien jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää kutsusta tulla tänne tänään. Olen iloinen, että saan olla mukana tässä keskustelussa Mario Montin kanssa ja todeta myös, että olemme olleet mukana tässä jo vuosikymmenet ja aiomme kyllä pysyäkin vielä seuraavat vuosikymmenet Euroopan asioissa. Tämän sanottua niin meidän pitäisi olla äh, nöyriä, pragmaattisia ja todeta, että nykyinen kriisi on tällainen monimuotoinen äh, kriisi, jota Euroopan projekti elää. Se ei ole perinteisesti samanlainen kuin aikaisemmat kriisit, koska aikaisemmin me sanoimme aina, että jokaisesta kriisistä unioni kehittyy vahvemmaksi ja nyt me olemme todellakin tilanteessa, jossa on mahdolli, desintegraatio on mahdollinen Ison-Britannian kansanäänestyksen seurauksena. Ja miten me voimme sitten puuttua näihin haasteisiin? niin ensinnäkin on ehdottoman välttämätöntä palauttaa jäsenvaltioiden välinen luottamus nykyinen kriisi on aiheuttanut kuiluja, jotka voivat muuttua pysyviksi säröiksi huolimatta poliittisesta konsensuksesta jäsenvaltioiden kesken. Ja se, että on muotoutunut alueellisia ryhmittymiä, länsi vastaan, itä, etelä vastaan, pohjoinen. Tämä on hyvin negatiivinen merkki äh, ajatellen Euroopan projektia. Tämän sanottua niin, niin minusta ei ole kuitenkaan todennäköistä odottaa, että ainakaan ennen seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja tapahtuisi poliittisia liikkeitä, jossa lähdettäisiin esittämään selkeitä muutoksia olemassa oleviin sopimuksiin. Joten sen vuoksi meidän pitäisi yrittää käyttää mahdollisimman pitkälle olemassa olevan Lissabonin sopimuksen mahdollisuuksia – ja uskon, että sieltä löytyy paljon asioita, joita vielä voidaan toteuttaa. Lähinnä poliittisissa prioriteeteissa muistan, että poliittiset vaihtoehdot saattavat vaatia institutionaalisia muutoksia. Ensin keskityn siihen, että viemme päätökseen raha- ja talousliiton. Olen kansleri Merkelin kanssa samaa mieltä siitä, että mikäli euro epäonnistuu, niin koko Euroopan unionin projekti saattaa vaarantua. Ja siksi tätä pitäisi pitää ehdottomana painopisteenä, eli viedä päätökseen rahatalousliitto. Eli meidän täytyy saada aikaan oikea tasapaino äh, äh, riskien jakamisella ja ja valtion velan jakaminen. Ja minun mielestäni me olemme valtiovelan jakamisessa päässeet jo kohtuullisen pitkälle, mutta riskin jakaminen pankkiunionissa on vielä asia, jota on kehiteltävä ja viittaan tässä luonnollisesti ähm, vara, finanssipolitiikan varajärjestelmään ja tulevaan talletustakuuseen. Nämä kaksi politiikan aluetta ovat sellaisia, että työtä on vielä tehtävänä. Ja se pitäisi tehdä nopeasti, koska me, meillä saattaa olla odotettavissa vielä uusi eurokriisi sen kautta, että pankkijärjestelmä on yhä vielä hauras joissakin jäsenvaltioissa – ja ollakseni varovainen en mainitse näitä jäsenvaltioita. Toinen sektori on käynnistää äh, hyvin syvälle menevä keskustelu Euroopan vakausmekanismista, koska se on se väline, joka meillä on käytettävissämme, jotta voisimme vastata asymmetriaan stressiin, eh, shokkeihin eh, lyhyellä aikavälillä. Ja mikäli talousunioni eh, epäonnistuu, niin silloin järjestelmä täytyy olla joustavampi välineenä, jotta voimme osoittaa päättäväisyytemme taata euron kestävyys eikä sitä voi jättää vain Euroopan keskuspankin käsiin, vaikkakin siis Euroopan keskus te, keskuspankki tekee kaikkensa, mitä se voi, jotta se voisi taata meidän yhteisen valuuttamme tulevaisuuden. Eli viedä emu päätökseen, mitä tulee valtioveran ja riskin jakamiseen. Toinen blokki on tarve palata taloudelliseen kasvuun ja palauttaa polku kohti yhdentymistä. Olen samaa mieltä tästä Euroopan parlamentin mietinnöstä, josta äänestetään joulukuussa täysistunnossa. Olen nimittäin samaa mieltä, että me tarvitsemme uutta lähestymistapaa, jotta voimme yhdistää makrotaloudelliset menettelytavat sekä maakohtaisten suositusten tehokkuus. Lähinnä siinä, mitä tulee kansallisiin uudistusohjelmiin. Ja tämä vaatii ei ainoastaan jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta, vaan se merkitsee myös vahvistettua roolia kansallisille parlamenteille. Kansalliset parlamentit noudattavat kansallista lainsäädäntöä ja pääelementit uudistusohjelmissa ankkuroidaan kansallisiin parlamenttiin, jos ne eivät ole siinä mukana, niin silloin nämä uudistukset äh, tulevat olemaan heikkoja, eivätkä ne ole tarpeeksi tehokkaita. Ja minun näkökulmastani uskon, että haasteina on yhtäältä se, että meidän täytyy todennäköisesti siirtyä nykyisestä makrotaloudesta epätasapainojärjestelmästä uuteen järjestelmään, jossa käytetään kannustimia, jotta saadaan aikaan rakennemuutoksia. Ja nämä kannustimet voisivat antaa meille mahdollisuuden tarkastella uudelleen rakennerahastojen perinteistä käyttöä. Tämä perinteinen rakennerahastojen käyttö on tulemassa tiensä päähän – ja mikäli me haluamme olla aktiivisempia edistäessämme taloudellista kasvua, niin meidän täytyy myös keskittyä rakennerahastoihin ja muihin rahoitusmahdollisuuksiin. En puhu niistä sen enempää, koska tiedän, että Mario Monti puhuu minun jälkeeni. Ja hänellä on hyvin tärkeä tehtävä nimenomaan siinä, että löydetään uusia omia varoja unionille. Mutta minä myös uskon, että nämä Äh, uudet rahoitusmahdollisuudet tulee käyttää niin, että edistetään rakennemuutoksia äh, kansallisissa rakennemuutosohjelmissa. Ja sen vuoksi Euroopan parlamentin täytyy saada mahdollisuus valvoa ja seurata näitä uudistusohjelmia, mutta samanaikaisesti äh, komission lähinnä ja euroryhmän täytyy voida toimia proaktiivisemmin niin, että jokaisen kansallisen uudistuksen vaikutukset olisivat suuremmat. Meillä ei voi olla vain erillisten kansallisten ohjelmien lisäyksiä. Me tarvitsemme selkeää poliittista arviointia näistä kansallisista ohjelmista talouspolitiikan rakennelmissa koko euroalueella. Ja tämä puuttuu, ja minusta komission pitäisi olla tässä aktiivisempi. Ja mitä tulee sitten eh, institutionaalisiin vaikutuksiin, uskon, että jotta euroaluetta voitaisiin hallinnoida tehokkaammin, niin olen aina kannattanut sitä, että luotaisiin euroryhmän pysyvä puheenjohtaja. Me tarvitsemme kasvot me tarvitsemme jonkun, joka on vastuussa ja jota voidaan valvoa. Jotkut ihmiset uskovat ja ovat ehkä oikeassakin, että ilman perustussopimusmuutosta on mahdollista luoda pysyvä euroryhmän puheenjohtajuus ja antaa se vaikkapa Euroopan komission varapuheenjohtajalle, joka vastaa rahapolitiikasta. En lähde nyt tähän oikeudelliseen keskusteluun siitä, onko tämä mahdollista vai ei. Jätän sen asiantuntijoiden ratkaistavaksi, mutta se mitä voisin tässä sanoa on se, että minä uskon, että äh, tämän euroryhmän puheenjohtajan pitäisi olla vastuullinen äh, parlamentille, ja parlamentin erityisvaliokunnalle, joka vastaa euroalueesta. Ja rinnakkain sen täytyisi olla myös yhteyksissä kansallisiin parlamentteihin, kun puhutaan kansallisista uudistusohjelmista. Tässä vaiheessa minä en näe mitään tarvetta uudelle elimelle. Meidän täytyy toimia artiklan 13 puitteissa tässä finanssisopimuksessa – ja olemassa olevat päätösmekanismit EUn tasolla, kuten esimerkiksi talous- ja rahapolitiikka, ovat nyt jo aika monimutkaisia ja meidän tulee muistaa, että me emme me emme todellakaan tarvitse sitä, että päätöksenteko tehdään vielä vaikeammaksi koska kriisin tilanteessa tarvitaan nopeita päätöksiä. Rouva puheenjohtaja, tässä minun alustuspuheenvuoroni ja haluaisin toistaa vielä kiitokseni mahdollisuudesta tulla tänne puhumaan henkilökohtaisista näkemyksistäni näin merkittävän yleisön edessä. Ja kiitokset äh, kärsivällisyydestänne. Thank you very much. Can I just ask... Kiitoksia. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Se menee ehkä hiukan pidemmälle kuin mitä oletitte, mutta koska keskityitte euroalueeseen, mitkä toimielimet teidän käsityksenne mukaan voisivat olla ne, jotka voisivat varmistaa, että tällaisessa tilanteessa, missä euroalue syventää toimintaansa entisestään, voitaisiin varmistaa ne mekanismit, jotka suojavat yhtenäismarkkinoita ja otettaisiin huomioon se, että meillä on siis euro- ja ei-euroalue ja mekanismi, jossa voitaisiin myöskin varmistaa euroalueen toiminnan jatkuvuus ja että voitaisiin välttää myöskin syrjintä ei euroalueen syrjintä. Kenen pitäisi olla vastuussa näistä mekanismeista? That answer, I, I think that, uh... Ensinnäkin Raha- ja talousunioni on Euroopan unionin politiikkaa, huolimatta siitä, että meillä on kaksi maata, joilla on opt-out, ja kahden vuoden kuluttua ehkä vain yksi opt-out-maa. Kaikkien muiden maiden on tarkoitus täyttää nämä kriteerit ja pyrkiä kohti yhtenäisvaluuttaa. Lainsäädäntö toimivaltuus Euroopan unionissa on neuvostolla ja parlamentilla. Se on ihan normaali lainsäädäntömenettely, jota pitäisi käyttää, joten lailliset takuut projektin yhtenäisyydestä ottaen huomioon myös mahdollisuudesta muiden liittyä. Tämä on asia, joka kuuluu parlamentille ja ministerineuvostolle. Poliittisesta näkökulmasta, jotta voidaan taata poliittinen yhtenäisyys ja syrjimättömyys, niin ehkäpä päättäjä on sitten neuvosto. Olisin toivonut, että sanotte Euroopan komissio, mutta me saimme vastauksen, minkä saimme. Ja herra Monti, voisitteko te kenties nyt käyttää sitten oman puheenvuoronne? Much, Madam Chair. For me too, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle on suuri etuoikeus saada olla täällä tänään ja puhua tämän valiokunnan jäsenille. Olen oikein iloinen siitä, että voin olla täällä ystäväni Antonio Vitorinon rinnalla. Luultavasti hänellä on enemmän vuosikymmeniä jäljellä Euroopan puolesta taistelua varten kuin minulla, mutta yritämme kuitenkin samassa hengessä tässä toimia. Olen vahvasti yhtä mieltä puheenjohtajan ja Antonio Vittorinon kanssa siitä, että meidän on nyt pakko käyttää paremmin nykyisen sopimuksen potentiaalia. Uskon, että, että on vielä valtavasti marginaalia paremmin hyödyntää nykyisiä perussopimuksia. Haluaisinkin puhua juuri näistä asioista, joista Antonio Vitoriokin puhui. Nimittäin haluaisin puhua talouden hallinnosta Tietenkin tässä valiokunnassa keskitytään vahvasti myös mahdollisiin perussopimuksen uudistuksiin, eli Lissabonin sopimuksen uudistamiseen, ja tästä syystä haluaisin myös siitä asiasta hiukan puhua. Uskon, että olen aivan yhtä mieltä Antonio Vittorinon kanssa, kun hän sanoi, niin, no siis toisin kuin hän, minä en ole instituutioiden menettelyiden asiantuntija, kuten tiedätte yhdessä Michel Barnierin kanssa. Hän edusti Euroopan komissiota valmistelukunnassa, joten hän puhuu aivan tosissaan tästä aiheesta. Ja nämä asiat ovat toki hyvin tärkeitä. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että jotta voitaisiin täysin hyödyntää Lissabonin sopimuksen potentiaalia, jotta voitaisiin saada aikaan asiallista EUn talouspolitiikkaa, on saatava palautettua keskinäinen luottamus Euroopan etelän ja pohjoisen, itän ja, idän ja lännen välillä. Uskon, että toimielin, jolle, jota minulla oli kunnia palvella kymmenen vuotta, eli Euroopan komissio, erityisesti nyt, kun se mielellään kutsuu itseään ja muut mielellään kutsuvat sitä poliittiseksi missioksi, niin juuri nyt sen olisi tehtävä keskeinen osa poliittista työtä. Minun käsittääkseni silloin ei mitenkään helpoksi. Tämän voi joustavuuden osalta ja voimatasapainon osalta, vaan kyseessä on se, että, että on, puhutaan poliittisesti valtion johtajille ilman mitään älyllistä tai poliittista alistamiskuviota. Ja pyritään vahvasti siihen, että voitaisiin vakuuttaa jäsenvaltioiden johtajat siitä, että se, mikä, mikä heitä erottaa, on kyllä totta, mutta kaikki liioittelevat vahvasti. Olen vakuuttunut siitä, että, että luottamusta tarvitaan, koska nyt myös ennakkoluuloja on paljon – jos otetaan nämä kolme tärkeintä pilaria, jotka muodostavat Euroopan tason talouspolitiikan, niin voisin sanoa, että se mitä nyt todella tarvitaan, on se, että yhtenäisesti sitouduttaisiin kahteen asiaan, ensinnäkin yhdentymiseen, markkinoiden yhdentymiseen ja kasvuun Euroopan unionissa. Talouspoliittiset puitteet, jotka EUlla tällä hetkellä on, ovat sellaiset, että Minun käsittääkseni niitä ei tarvitse pahemmin rukata, mutta kyllä niitä on paranneltava merkittävästi ja tarkoitan sellaista toimintaa, että vaikka viiden, esimerkiksi viiden puheenjohtajan kertomuksessa on merkittäviä parannusehdotuksia. Tärkein parannus koskisi sitä, että puututtaisiin näihin jäljellä oleviin esteisiin yhdentymisen ja kasvun tiellä. Se on kaikkein tärkeintä. Näillä on juurensa poliittisen kulttuurin erilaisuuksissa ja ne ovat hyvin syvällä. Minä näen tässä kolmen tyyppisiä jännitteitä. Ensinnäkin markkinoiden yhdentyminen ja sosiaaliset ja kansalliset vastareaktio tätä yhdentymistä vastaan. Tämä edellyttää sisämarkkinoiden valmiiksi saamista. Ja jos ei näin käy, niin sitten yhdentymistä ja kasvaa vähemmän. Sitten toisaalta finanssialan sään, säännöt ja siellä oleva jännite, joka aiheuttaa epäluottamusta kahden jakolinjan välillä, ensinnäkin maantieteellisesti eteläinen ja pohjoisen välillä ja toisaalta kulttuurisesti germaanisen liberalistisen näkemyksen ja anglosaksisen keinesiläisen näkemyksen välillä. Jo, ja näin ollen kaiken kaikkiaan kasvu- ja vapa- vakaussopimuksen uskottavuus vähenee ja, ja näin kansallisella tasolla ei myöskään kunnolla käytetä julkisen investointia niin kuin olisi tehtävä, jotta voitaisiin saada Junckerin suunnitelma valmiiksi. Ja kolmas jännite, jonka parissa olen tehnyt hiljattain työtä, koskee niin sanottujen nettomaksajien ja nettosaajien välistä jännitettä. Se myrkyttää EUn elämän ja se aiheutuu EUn talousarviosta. Nykyisessä muodossaan talousarvio on aika vanhanaikainen. Ne koskee siellä nämä rakenteelliset menot eivät ole avoimia eikä demokraattisia ja sen rahoitustapa on regressiivistä. Minä unelmoin tilanteesta, jossa kun komissio tulkitsee poliittisena komissiona hyvin niin kuin aatelisessa mielessä tuntisi velvollisuudekseen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa syvällisesti pohtia näitä asioita ja auttaa niitä eh, löytämään yhteisen pohjan, joka on laajempi kuin mitä kukaan, on, usko, mitä kukaan uskookaan, niin että saataisiin uusi pohja yhdentymiselle kasvulle Euroopassa. Nyt voisin kertoa niistä asioista, jotka minun mielestäni olisi tarpeellisia. Tämä ei ole mikään mahdoton tehtävä. Minulla oli puolitoista vuoden kokemus Euroopan, Euroopan neuvoston jäsenenä olemisesta ja voin todistaa siitä, että mikäli kolme tai neljä johtajaa tärkeimmistä euroalueen maista istuu yhden pöydän ääressä puolipäivää tai päivän, niin he voivat saada aikaan välimatkojen umpeen kuromista. He voivat lähentyä toisiinsa, eikä kyseessä ole sitten enää minkään lopullisen tiedonannon hiominen, vaan voidaan todella syvemmin ymmärrä, ymmärtää toistensa kannat. Ja tällä tavalla poliittiset EUn ja johtajat Eurooppa-neuvostossa ja kesäkuun huippukokouksessa kesäkuussa 2010 2012 saatiin aikaan yksimielinen sopimus. Kyseessä oli erityisesti euroalueen huippukokous. Ja tämän ansiosta EKPn pääjohtaja pystyi muutama viikko myöhemmin sanomaan sen, mitä hän sanoi. Eli, että hän tulee tekemään mitä vain tarvitaan. EKP hän on instituutio, joka myös teki tämän päätöksen näistä OMT-ostoista, eli näistä uusista välineistä. Uskon, että tämä pitäisi olla mahdollista näiden kolmen erityyppisen jännitteen kohdalla. Pitäisi olla mahdollista löytää tie ulos. Sisämarkkina-alue oli se, jossa nämä ensimmäiset jännitteet olivat markkinoiden ja sosiaalisen puolen yhteensovittaminen sosiaalisessa markkinataloudessa – niin näinkin, että Brock tuli eh juuri saliin. Ja näin ollen eh, sosiaalinen markkinatalous tuli aivan spontaanisti, pulpahti tässä mieleen, niin kun hänet näin. Todella markkinat ja sosiaalisen markkinatalouden sosiaalinen puoli, joka olisi mm, kestävää ja kilpailukykyistä, nämä pitäisi sovittaa toisiinsa yhteen paremmin niin, että voitaisiin myös poistettavat e- esteet, voitaisiin nopeammin hyväksyä sisämarkkinoita koskevaa säännöstöä ja täytäntöpanna sitä. Meidän on päästävä eteenpäin niin, että meillä olisi kevyyttä, mutta tehokasta verojen koordinointipolitiikkaa. Tällaisen, tällaista politiikasta pitäisi tulla vähän vähemmän vaikeaa siinä vaiheessa, kun nämä avainasemassa olevat valtiot ei eivät enää ole päätöksentekopöydässä. Sitten säännöt ja joustavuus. Varmaan se oli asianmukaista silloin, kun euro perustettiin. Olemme onnellisia, jos edessämme on sellainen tu- todellisuus, jossa ta- ta- ja vakauspaketti saataisiin 0 prosenttia. Me, me huijamme itseämme, kun puhumme tästä sopimuksesta. Minä olen eurooppalainen, oikeastaan enemmän tai vähemmän etelä-eurooppalainen, joka ei olisi ollenkaan tyytyväinen, mikäli finanssikuriperiaatteet kokonaan poistettaisiin. Se olisi varmasti lyhyellä aikavälillä kansallinen ilonlähde monissa maissa ja ja pitkällä aikavälillä sitten se olisi kansallinen katastrofi, mutta nykytilanne on sellainen, että suurimmassa osassa tapauksia ei ole mitään varsinaista kunnollista täytäntöönpanoa tämän sopimuksen osalta. Joten nyt on aivan ihanteellinen hetki. Nyt pitäisi olla mahdollista saada Etelä- ja Pohjoinen istumaan saman pöydän ympärille, hyväksymään se, että ensinnäkin kaikki nämä annokset juustavuutta, jotka vain sitten käytetään juokseviin kuluihin useimmissa tapauksissa kansallisella tasolla. Niistä pitäisi päästä eroon, mutta toisaalta meidän olisi kaikkien suhtauduttava myönteisemmin. Niin kasvu- ja vakaussopimuksessa sen olisi näyttävä. Olisi suhtauduttava myönteisesti kansallisen julkisiin investointeihin niin, että on tarkkaan määritelty ja täytäntöpanto ilman, niin ettei siellä mitään juonittelua voida mutta emme voi toivoa, että Euroopan talous saadaan kunnolla jaloilleen, mikäli meillä on Junckerin suunnitelma, mikä on toki hyvä asia, mutta toisaalta meillä on tällainen julkisten investointien korsetti kansallisella tasolla, jopa saksalaisten periaatteen mukaan – ei pitäisi olla liian vaikeaa selittää, että, että jos markkinoille ei lainata vähän lisää markkinoille silloin, kun on kustannukset ovat 0,005 prosenttia, ja tätä kautta saataisiin fyysistä ja ei-fyysistä infrastruktuuria tulevia sukupolvia varten rakennettua. Kyllähän tämä on ihan järkevä ehdotus, kyllä se pitäisi pystyä selittämään. Nyt olemme toimimassa tulevia sukupolvia vastaan, mikäli pidättäydymme tällaisesta toiminnasta. Ja vielä lopuksi EUn talousarviosta. Tässä varmaankin prioriteetti pitäisi olla se, että keskittyttäisiin ydintoimintaan EUssa – EUn pitäisi nyt saada aikaan yleistä hyvää turvallisuuden alalla, puolustuksen alalla, ulkoisten rajojen valvonnassa ja myös ähm, maahanmuuttajien valvonnassa ja tukemisessa. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin jäsenvaltiot kääntyvät EUn puoleen ja sanovat, kyllä, teidän pitäisi tehdä tämä, koska emme me voi tässä yksinään toimia. Tämä on aivan keskeistä korkean tason työryhmässä, jossa käsitellään omia varoja ja jonka kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja näille kahdelle muullekin toimielimelle, eli komissiolle ja neuvostolle tammikuun alussa, niin päätelmä tulee olemaan se, että mikäli jäsenvaltiot sopivat siitä, että EUlla on näitä omia toimia – niin ei olisi aivan mahdotonta ajatella, että kyllä sitten pitäisi olla myös uusia omia varoja näitä uusia omia tehtäviä varten, jotta ne voidaan asianmukaisesti hoitaa. Sitten aivan viimeiseksi, hyvä puheenjohtaja, minulla ei oikeastaan ole mitään ehdotuksia koskien sitten millaisia sisältöjä mahdollisessa uudessa sopimuksessa pitäisi olla. Olen sitä mieltä, että ellei harjoituksessa ole tarkoituksena saattaa lähentää erillisiä, erilaisia poliittisia kulttuureja toisiinsa. Niin saattaa olla, että se olisi aivan turhaakin. Jos tässä onnistutaan hyvin, niin, niin jos tässä ei onnistuta hyvin, niin voi olla, että ei uudistusopimuksesta olisi hyötyä pitkään aikaan. Mutta todella ehdottaisin tiukasti, että kaikki instituutioiden kokemus ja asiantuntijuus, mitä on täällä neuvostossa, komissiossa ympäri Eurooppaa, että kaiken sen työssä keskityttäisiin yhteen pieneen näkökohtaan ennen kuin aloitetaan mitään varsinaisia neuvotteluja uudesta sopimuksesta. Me olemme vuosia tienneet, että, että tällä hetkellä ratifiointiprosessi on lähes mahdoton. Mitään perussopimusta ei voida sen kautta kunnolla uudistaa. Ja, ja tällaiset kansanäänestykset tai suora demokratia kyllä näyttää nämä vaikeat kasvansa Tanskassa, Irlannissa, Hollannissa, Ranskassa. Ja, ja on tehnyt niin vuosia sitten. Meillä on muitakin kokemuksia jotka eivät ole osoittaneet kansan äänestysten olevan yhtään sen yksinkertaisempia ja helpompia. Tästä Brexit on hyvä esimerkki, mutta onko todella tarpeen ratifioida nämä prosessit? Muistan erään tilanteen, jossa että Thomas Padoskioppa, jonka kanssa keskustelin tästä aiheesta pitkästi. Eli niin minä tuolloin laadin yhden pienen artikkelin ja yhdessä mm, kehittelemme menettely. Minä en ole kuitenkaan lakimies. Olen sitä mieltä, että lakimiesten pitäisi todella pohtia, onko aivan mahdotonta ajatella, että olisi toinen tapa kuin ratifiointi historiassa, historiasta on kyllä nähty, että kaksi valtiota, kaksi kahdessa parhaiten tunnetussa federaatiossa maailmassa ei ratifioitu perustuslakia näitä liittovaltiota varten. Rhode Island on yksi näistä Se ei ollut osallistunut Filadelfian konventin keskusteluun ja oli hylännyt tekstin ensivaiheessa. Se sitten liittyi Yhdysvaltoihin kuusia kuukausia myöhemmin, kun sitä uhattiin poissulkemisella. Saksassa 1949 Bayerin vapaa valtio kieltäytyi ratifioimasta – liittovaltion perustuslakia, mutta käytännön läheisyyden ansiosta, tämä olisi syytä pohtia, hyväksyi kuitenkin sen soveltamisen Bayerin alueella. Tämähän on tällaista jättiläisten peliä Saksan liittovaltion ja Bayerin välillä. Yksi mahdollisuus jota esitin tuolla kymmenen vuotta sitten tässä paperissa, oli seuraava. Kun uusi perussopimus on allekirjoitettu valtioiden ja hallitusten päämiesten taholta kussakin valtiossa, olisi oltava mukana myös artikla, jonka kaikki ovat allekirjoittaneet, jossa todetaan, että siinä tapauksessa, että minun maassani tätä perussopimusta, jonka minä olen allekirjoittanut, jos tätä ei hyväksytä ratifioinnissa joko parlamentissa tai kansanäänestyksessä, niin sitoudun teidän kaikkien rakkaiden kollegoiden edessä siihen, että kuusi kuukautta tuon päivämäärän jälkeen esitän toista ehdotusta ratifioitavaksi – missä esitetään kansalliselle seuraava kysymys. Haluatteko, että maamme jää Euroopan unionin jäseneksi niin, että siellä käytetään tätä perustuslaista tekstiä, jonka muut tai me, ka, melkein kaikki muut ovat hyväksyneet, vai onko parempi, että irtaudumme tästä yhteisöstä? Saattaa olla, että tämä tällainen radikaali vaihtoehto kansallisuus tarvittaisiin hiljattain. Meillä on ollut kokemuksia radikaaleista vaihtoehdosta. Haluaisin vain ehdottaa sitä, että hyvin korkearvoisten oikeusoppineiden ja poliitikkojen pitäisi eninkään keskittyä sataprosenttisesti siitä, siihen, mitä uudessa perussopimuksessa on, koska on hyvin todennäköistä, ettei se kuitenkaan läpäisi kaikkea ratifiointifiltereitä, vaan olisi katsottava, onko poliittisia ja oikeudellisia teitä toimia jollakin toisella tavalla kuin tähän asti. Kiitoksia. Paljon kiitoksia professori Monti. Ja nyt haluaisin siirtyä sitten Euroopan parlamentin kollegoiden suuntaan. Jospa kollegat, jotka ovat tämän mietinnön kirjoittavat, jossa paremmin selvennetään tämänhetkisiä perussopimuksia, niin voisimme ottaa tämän. En tiedä, kuka nyt haluaa aloittaa tämän esityksen Mercedes ja sitten Elmar. No, Elmarilla, hänellä on nyt hiukan aikaa tulla mukaan tähän keskusteluun. Puhun Italiaa. E, intanto, <clears throat> grazie alla... Kiitoksia puheenjohtajalle, kiitoksia kahdelle alustajalle tästä hyvän, hyvin kiinnostavasta keskustelun aloituksesta. Olemme monille teistä jo esitelleet tämän kertomuksen alkuvaiheet, varmaankin muistatte sen, joten nyt haluaisin esittää vain lyhyitä kommentteja ja kertoa sitten siitä, kuinka tämä itse mietintö on edistynyt. Kuten täällä on muistutettu, olemme vakuuttuneita siitä, että Lissabonin sopimuksen sisällä on suurin osa välineistä, jotka ovat tarpeellisia niin, että voidaan vastata Euroopan unionin haasteisiin. Erityisesti on tärkeää, että EU saa demokraattisemman institutionaalisen kehyksen niin, että voidaan vastata kansalaisten odotuksiin ja voidaan paremmin vastata mahdollisimman pikaisesti ulkomaailman haasteisiin. On aivan selvää, että On useita näkökohtia, jotka on saatava valmiiksi, erityisesti menettelyn demokraattisuus. Toisaalta olisi saatava valmiiksi ja syvennettävä Euroopan talous- ja rahaliittoa ja sisämarkkinoita, mutta tämän lisäksi on muistettava uudet haasteet, erityisesti ulkoiset toimet, puolustus, oikeus ja turvallisuus. Nämä ovat äh, tuorempia haasteitamme, mutta aivan yhtä tärkeitä ja kaikkiin näihin on pureuduttava niillä välineillä, joita perussopimus käyttämme tarjoaa. Ensimmäinen osa mietintöämme käsittelee toimielimellisiä kysymyksiä. Olemme vakuuttuneita siitä, että yhteisömenettely menettely on selkeästi parempi kuin hallitusten välinen menettely. Hallitusten välinen menettely on yksi syypää eh, päätöksenteon hitauteen ja vaikeuksiin päätöksentekomenettelyssä Euroopan unionissa. Näitä vaikeuksia on yhä enemmän. Perussopimus tarjoaa paljon mahdollisuuksia passereen lausekkeen välityksellä ja muidenkin välineiden kautta. Minulla ei ole aikaa mennä tähän kovin syvällisesti, mutta olemme sitä mieltä, että tässä mielessä on useita näkökohtia, joita olisi pohdittava. Ensimmäinen niistä koskee neuvoston ja komission työtä, erityisesti neuvoston työtä. Perussopimuksen sisällä neuvostolla on käytössään välineitä, joiden kautta siitä tulee yhä enemmän ja enemmän ikään kuin eurooppalainen senaatti. Se voisi myös käyttää enemmistö äänestystä, mutta se käyttää sitä aika harvoin päätöksiä. Minun mielestämme tarvittaisiin toimintaan lisää avoimuutta ja se edellyttäisi, että olisi vain yksi lainsäädännön muodostelma – ja nämä muut muodostelmat voisivat toimia ikään kuin pysyvinä ähm, valiokuntina, kuten parlamentissa. Tämä selkeyttäisi Euroopan unionin demokraattisen puolen toista pilaria, joka, joka on hyvin tuntematon kansalaisille. Hän ajattelevat, että komissio tekee kaikki päätökset ja välillä Euroopan parlamentilla on jonkinlainen rooli, mutta neuvosto on täysin kätkeytynyt tietämättömyyden savun. Uskon, että neuvoston roolia lainsäädännössä olisi selkeytettävä ja tuottava esille. Sitten toinen asia, joka koskee erityisesti kansallisten parlamenttien kollegoita, ja se koskee sitä, että, että kansalliset parlamentit otettaisiin tiivimmin mukaan työhön ja että niille annettaisiin vahvempi rooli ja, ja tarkasteluvalvontaoikeus omia hallituksiaan kohtaan silloin, kun ne osallistuvat eurooppalaisen lainsäädäntöprosessiin ja päätöksentekoon tai, on tai ohjausjaksoon toimintaan. Me teemme tässä vielä työtä. Minä kerron täällä vähän kompromissitarkistuksistakin, jotka ovat jo valmiina. Äänestämme niistä ensi viikolla. Ja niiden kautta voidaan paremmin ymmärtää, kuinka tällainen yhteistyö voisi toimia. Artiklan 13 eh, mukaisen parlamentin välisen valiokuntakokouksenkin toiminnan kannalta, jotta prosessista tulisi demokraattisempi, kun puhutaan EU ohjausjaksosta, olisi hyödyllistä, jos meillä olisi talouspolitiikan suuntaviivoja, jotka eivät koskisi ainoastaan finanssipolitiikkaa, vaan myös talouspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa. Ja työpolitiikkaa. Näin kansalliset parlamentit voisivat valvoa oman hallituksensa politiikkaa laajemmin. Ja se olisi selkeämmin hahmoteltuun näiden suuntavivojen puitteissa. On paljon muitakin asioita, jotka liittyvät parlamenttien rooliin. Ne kuuluvat äh, tällaiseen pohdintapakettiin, jonka avulla voidaan pohtia sitä, kuinka voidaan vahvistaa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisiä suhteita ja lisätä demokraattista vastuuta, demokraattista näkyvyyttä Euroopan unionissa. Ja näin voitaisiin vahvistaa meidän kykyämme yhdessä vastata kansalaistemme kysymyksiin. Sitten meillä on tätä talouspolitiikkaa, kollegat ovat vahvasti keskittyneet näihin kysymyksiin. On täysin oikeutettua pohtia talouden lähentymistä ja vastuu, vastuuta hallituksilla. Olemme sitä mieltä, että, että päästäisiin ainoastaan finanssipolitiikan koordinoinnista ja tietystä ohjeiden jäykkyydestä todelliseen lähentymissääntöön, jossa olisi mukana eri elementtejä, jotka eivät ole ainoastaan taloudellisia ja rahoitukseen liittyviä, vaan myös työllisyyteen liittyviä, sosiaalisiin kysymyksiin liittyviä asioita. Tämä sosiaalinen sopimus saataisiin aikaan ja näin kansalaiset ymmärtäisivät, että lähentyminen ei koske ainoastaan taloutta ja sisämarkkinoita, vaan lähentyminen kattaa laajemmin myös kansalaisten elämänlaadun. No, tässä ei ole nyt aikaa syvällisemmin tätä käsitellä, mutta uskomme, että tätä kautta voitaisiin myös nämä leikkauspolitiikat saada paremmin kansalaisten taholla ymmärretyksi, muuten on vaikea niitä viedä läpi. Sitten meillä on täällä pitkä tärkeä osa, jonka hyvin lyhyesti vedän yhteen. Se käsittää määrittelee sitä, millaisia välineitä Lissabonin sopimuksessa on. Niistä täällä muistutettiinkin kansleri Merkeliä, liittokansleri Merkeliä ja, ja Bratislavassa kokoontuneet puolustusministeritkin ovat puhuneet siitä. Perussopimuksessahan on välineitä, joiden avulla voitaisiin edetä kohta puolustus-, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa eu tasolla erityisesti puolustuksen osalta on puhuttu jäsennetystä yhteistyöstä ja tiivistetystä yhteistyöstä, jotka ovat hyvin tunnettuja mahdollisuuksia. Perussopimuksessa on paljon mahdollisuuksia, joita voitaisiin hyödyntää. Uskomme, että aika on niin vähissä, että Lissabonin sopimuksen kunnollinen hyödyntäminen tällä alalla on paitsi mahdollista, niin siitä on tulossa yhä, yhä kiireellisempää ja tarpeellisempaa myös terrorismin torjuntaan politiikkaa ja turvallisuuskysymykset sekä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan parantaminen ovat mahdollisuuksia perussopimuksen puitteissa. Nämä ovat haasteita, joihin mielestämme on todella vastattava. On selvää, että juuri siksi, että kuten tiedätte, meillähän oli perustuslaillinen sopimus, jossa oli hyvin laajasti mahdollisuuksia, joita voidaan hyväksyä. Uskomme, että kuitenkin vuoropuhelu kansallisten parlamenttien kanssa on hyvin tärkeä. On tär- Ei tässä pitäisi olla sellainen prosessi, jossa Euroopan unionille keskitetään liikaa toimivaltuuksia, vaan kyllä tässä pitäisi selkeyttää niitä keskeisiä valtuuksia, joita haluamme yhdessä hoitaa ja puhua myös tavoista, joilla yhdessä voisimme vastata kansalaisillemme demokraattisella tavalla. Uskomme, että se on aivan, aivan keskeistä. Lissabonin sopimuksen sisällä on todella välineitä, joita ei ole tässäkin tapauksessa riittävällä tavalla käytetty. Mutta päätän puheenvuoroni tähän, kun sisällä tapahtuu kovin laajoja. Jos teillä on kysymyksiä, niin yksityiskohtaisemmin voin niihin sitten myöhemmin vastata. kompromissitarkistusten kautta olemme saaneet paljon lisää materiaalia tekstiin ja syvällisemmin on voitu analysoida, analysoida tapoja, joilla perussopimuksen artiklat voitaisiin saada muutettua konkreettisiksi uudistuksiksi, joita kiireesti tarvitaan. Kiitoksia. Uh, Paljon kiitoksia. Elmar, voisitko sinä nyt jatkaa? Ja sitten vaihdamme kansallisten parlamenttien puolelle. Paljon kiitoksia. Muutama täsmennys tässä. Minä haluaisin heti tässä aloittaa esimerkistä, josta Mario Monti puhui, eli tästä sosiaalista markkinoista markkinataloudesta. Ja tämä asia, joka meidän täytyy, meidän täytyy löytää tasapainoja paremmin talouden ja sosiaalisen puolen kohdalla. Meidän, nämä voimme hyödyntää ainoastaan, jos myöskin teemme tätä ehdollistavaa politiikkaa ja täytäntöönpanevaa politiikkaa. Jos sellaista ei ole, mikään ei etene. Ja tästä syystä tämä täytyy kaikki asettaa oikeaan mittasuhteeseen keskenään yleensä parlamentin yksi osa puhuu yhdestä ja toinen toisesta. Eli tässä pitäisi nyt tuoda nämä näkemykset yhteen, jotta voimme edistyä ja pyrimme saman tämän jossain määrin aikaisiksi tämän mietinnön avulla. Totta kai tässä on hankaluuksia myöskin poliittisten ryhmittymien kautta. Yksi näistä ongelmista, joka meillä on edessämme, on se, että miten me voimme saada yhteyden kansalais, kansalaistemme kohdalla legitimiteetin ja tehokkuuden välillä. Meidän täytyy ratkaista lukuisia tehtäviä. Me tarvitsemme tehokkaampia toimia päätöksentekoon. Mutta miss, tai millä tapaa tämä tehokkuus näyttäytyy ja miten se sitten olisi legitiimiä niin poliittisessa päätöksentekoprosessissa kuin kansalaisten keskuudessa, mikäli nyt tällaiseen, tällainen löydetään. Uskon, että tähän kuuluu kaksi asiaa. Ensinnäkin meidän täytyy lähteä tässä tehtävää tehtävistä liikkeelle, mitkä ovat sellaisia, että Eurooppa voi ne ratkaista, millaisia ylipäätään on olemassa. Ja tässä täytyy totta kai solidaarisuus- ja subsidiariteettiperiaate ottaa mukaan. Meillä on tehtäviä, ja kaikki tietävät, että kansalliset valtiot eivät niitä voi ratkaista, mutta Euroopalla ei ole rakenteita eikä toimivaltuuksia eikä tehokkuutta ratkaista näitä ongelmia. Ja tästä kumpuaa sitten usein myös kiinnostuksen puute Eurooppaa kohtaan. Todetaan, että heidän pitäisi ratkaista tämä, mutta he eivät onnistu siinä ja samanaikaisesti sitten Euroopalle ei anneta toimivaltuuksia eikä välineitä näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Tässä karusellissa me istumme, emmekä löydä siitä mitään ulospääsytietä. Tästä syystä haluaisin tehdä tämän selväksi yhden asian kohdalta, joka on meitä viime kuukausien aikana tässä kovasti puhuttanut. Kyse on setasta. Kyse ei ole nyt siitä, että pitääkö sitä oikeana vai ei, vaan kyse on siitä, että meidän täytyy tehdä selväksi se, että jos Euroopan unionilla on toimivaltuuksia jonkin asian suhteen, niin sitten voidaan myöskin olettaa, että päätöksenteko Euroopan tasolla todellakin tapahtuu Euroopassa. Jos päätöksenteko taso erotetaan legi- legitiimiteettitasosta, niin sitten ollaan ongelmissa. Ja uskon, että tämä nyt käy tässä selväksi, kun tiedetään, että tämä on eurooppalainen taso, mutta sisäpoliittisista syistä ja julkisten protestien kautta todetaan, että myöskin kansallisten parlamenttien täytyy päästä mukaan päätöksentekoon, niin sitten täytyy sanoa, että tilaisuus päättyy nyt tähän. Aivan niin kuin toisaalta pyrimme löytämään tapoja saada kansalliset parlamentit mukaan. Mutta jos Euroopalle annetaan toimivaltuudet, niin sitten täytyy myöskin olla niin, että suoraan valittu Euroopan parlamentti ja neuvosto, joka on legitimoitu kansallisten parlamenttien kautta, on oikeus tehdä päätös asiasta. Jos tätä ei hyväksytä, niin sitten tiemme ei johda mihinkään. Eli täytyy sitten pohtia, että annetaanko ylipäätään Euroopalle tämä toimivaltuus. Mutta sitten olemme taas haasteen ratkaisun edessä ja tässä kansallisen tason täytyy sanoa, että me voimme hoitaa tämän myös yksin. Jätetään Eurooppa kokonaan ulkopuolelle, mutta ei mitään tällaista sekasotkua. Tässä täytyy olla selkeyttä. Ja tämä tietysti tarkoittaa myöskin sitä, että tarvitaan avoimuutta kansalaisten edessä. Ja tästä syystä Mercedes ja minä myöskin ehdotamme, että neuvostoa tulisi uudistaa. No Brexit-esimerkki, jos kymmenen vuotta kertoo, että eurooppalainen oppositio on huono asia, niin ei sitten pidä ihmetellä, että viranomaiset uskovat, että näin todellakin on. Ja jos nyt tästä sitten puhutaan pääkaupungeissa riippumatta siitä, minkä puolueen piireissä. Jos asiat menevät huonosti, niin se oli Eurooppa. Ja jos asiat menevät hyvin, niin olet kansalliset parlamentit. Mutta Eurooppa ei onnistu missään. Ja tämä onnistuu, koska voidaan jatkuvasti sanoa, että paha komissio teki tämän päätöksen. Kaikki tietävät, että se on järjetöntä, sillä lainsäädäntöpuolellahan komissio ei ole mitään päätöksiä tehdä. Mutta omaa vastuuta tässä ei kuitenkaan kanneta. Me uskomme, että yksinkertaisten neuvoston työjärjestyksen muuttamistoimenpiteiden kautta tämä voitaisiin tehdä. Sopimuksessa sanotaan ministerineuvosto, ei ministerineuvostot. Me olemme sitä mieltä, että ministerineuvosto on ikään kuin toinen kamari. Sen pitäisi pitää julkisia kokouksia ja kertoa kansalaisille, miten hallitukset äänestävät niin, että Kukaan ei voi piiloutua minkään sumuverhon taakse. Jokaisen hallituksen täytyy julkisesti tunnustaa, miten, mitä päätöksiä tekee lainsäädännössä. Ja sitten nämä asiantuntijaneuvostot voivat olla sitten ne, jotka asiasta neuvottelevat. Eli se, että kansalliset parlamentit, kansalliset hallitukset eh, luistavat vastuusta siellä, missä niiden tulisi kantaa vastuunsa, on ratkaiseva asia edetä tämän asian ongelman ratkaisemisessa. Ja tämä on myöskin Euroopan ohjausjaksossa näin. Käytän sitä esimerkkinä tässä. Olen sitä mieltä, Mercedes tästä puhuikin, jos on olemassa suuntaviivoja, joiden ehdot ovat nämä eri ehdotukset. Näiden suuntaviivojen täytyy olla demokraattisesti legitiimejä. Tämän demokraattisen legitimiteetin täytyy komission ehdotuksen pohjalta parlamentin ja neuvoston hyväksyä. Nämä suuntaviivat voivat olla viiden, kuuden vuoden jakson mittaisia. meidän täytyy tässä eri kohdissa Euroopassa saada mukaan eri menettelyt ja totta kai myöskin kansallisia parlamentteja täytyy vahvistaa näiden suositusten kautta, jotta he tietävät, miten he voivat kansallisella tasolla toimia. Ja olen muuten sitä mieltä, että legitimiteetin selvennyksen vuoksi täytyy olla selvää, että meidän täytyy vahvistaa kansallisia parlamentteja ja Euroopan parlamenttia, mutta jokaista omalla tasollaan. Sekoitetut toimivaltuudet samalla tasolla johtavat avoimuuden katoamiseen, koska jokaista täytyy vahvistaa sillä tasolla, missä se on. Ja esimerkiksi aina kun kyse kansallisesta rahasta, ja kansalliset parlamentit päättävät, niin kyse on siis kansallisesta toimivaltuudesta. Tämä täytyy tämä ero tehdä selväksi tässäkin. Ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välillä pidetään konferenssi ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, ja se toimii kaikkien yllätykseksi melko hyvin. Jokainen tekee päätökset omalla toimivaltuustasalla. Meillä on järkevä kommunikaatioprosessi. Pyrimme neuvottelemaan keskemme ja pyrimme myöskin kunnioittamaan, että hallinnolliset auktoriteetit valvovat. Emme tässä, pyrimme tässä tukemaan toisiamme, tekemään tehtävämme siellä kohtaa, missä meillä on toimivaltuudet. Ja minulla on sellainen vaikutelma, että tämä konferenssi Euroopan ohjausjakson ja myöskin artikla 13 finanssipoliittisen sopimukseen liittyvä kokous toimivat samalla tavoin. Eli meillä on yhteistyötä, mutta ei kuitenkaan sekoiteta näitä päätöksentekoelimiä keskenään. Me voisimme ehkä tehdä näin ja saada selkeyttä aikaiseksi. Olen kiitollinen myöskin sitä, mitä tulee uudistumismahdollisuuksiin ensinnäkin. Liittokansainen Merkel totesi kerran, miten me voimme uudistaa Euroopan unionia perustavanlaatuisesti ilman, että olemme sitoutuneet yksimielisyysperiaatteeseen. Me tiedämme, että yksimielisyys on olemassa ja sitä on vaikea päästä eroon, kun ajatellaan esimerkiksi perustuslaki, Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksiä. Se on ollut ongelmallinen myöskin sekakysymysten kanssa kuin Vallonian parlamentin mutta meidän täytyy kuitenkin tämä jotenkin hoitaa. Mutta olen tietoinen siitä, mikä sen rooli on ja että meidän siitä tulee käydä keskustelua, mutta meidän täytyy myöskin todeta, että yksimielisyys on ongelma tässä. Bayer ei esimerkiksi ole hyväksynyt perus, perustuslakia. Ja myöskin se argumentti, miksi Bayer ei 49 hyväksynyt tätä. Eli tämä on, siinä toissijaisuusperiaatetta loukattiin ja mitään, mikään ei ole muuttunut tässä kohtaan. Miten me nyt pääsemme ulos siitä, että toissijaisuusperiaatetta ei loukata, koska tämähän on, on sellainen sopimus, jossa kuitenkin voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Me olemme perustuslaki valmistelukunnassa, kollega Vitorino varmastikin muistaa. Tämän jo päässeet hiukan pidemmälle, mutta me tunnetuista syistä kuitenkaan onnistuneet ja tätä voisi pohtia myöskin Verhofstadtin mietinnön ohella, että pohtisimme vielä myöskin Brössö ja Brock, mitä nyt täytyy tapahtua siirtymälausekkeen osalta, miten voisimme siitä tehdä hiukan käyttökelpoisemman. Kuitenkaan tämä ei ole oikea tie. Tai että siitä ollaan samaa mieltä, että pyritään edistämään asioita, mutta yksi voi kuitenkin tässä aiheuttaa ongelmia miten me voimme käyttää esimerkiksi joustavuuden periaatetta paremmin? No, tässä puhutaan vahvistetusta yhteistyötä, yhteistyöstä ja on olemassa muita välineitä asian ratkaisemiseksi ja tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää. Bill Cash näin hänet täällä. Hän haluaa, että Iso-Britannia nyt lähtee ja nyt kun he ovat vielä mukana, heidän ei pitäisi enää piti kiinni tästä veto-oikeudesta, koska se kuuluu myöskin oikeudenmukaisuuteen, että ne, jotka haluavat tai jotka haluaa jättää taakseen, niin heillä pitää jättää oikeus myöskin valmistautua siihen, että heidät jätetään. Ja tältä pohjalta viimeisen parin vuoden aikana ei enää pyritä käyttämään veto-oikeutta. Mä kuitenkin olen sitä mieltä, että äh, nämä välineet, jotka ovat kaikille avoimia ja jotka täytyy ottaa käyttöön niin, että mitään lisäesteitä ei ole tässä joustavuudessa. On järkevä tie päästä päätökseen euronin, euron ja Schengenin kohdallahan se on niin kuin Jacques Delors kerran sanoi avantgarde-menetelmä, että jotkut menevät eteenpäin ja toiset voivat seurata. Tämä on kuitenkin mielestäni parempi ratkaisu kuin että pohdittaisiin sitä, että Euroopassa olisi erilaisia sisäpiirejä, jotka johtaisivat uuteen hallintorakenteisiin, jotka aiheuttaisivat, kuiluja Euro, Eurooppaan. Emme halua mitään euroalue Eurooppaa. Ja koska täällä kaikki eurooppalaiset maat ovat yhtä arvokkaita, olivatpa mukava eurossa tai eivät, emmekä tästä syystä saa rakentaa mitään uusia hallintorakennelmia, joiden yli ei päästä, vaan täytyy löytää avoimia väyliä, jotka tarjoavat mahdollisuuden tulla mukaan ja kunnioittavat jäsenvaltioiden yhtäläisiä oikeuksia, olivatpa ne köyhiä, rikkaita, pieniä tai suuria. Ja tällainen lähestymistapa on kyllä olemassa. Sitten viimeinen huomio liittyen siihen, mitä Mario Montti sanoi kansanäänestyksestä viimeisen parin vuoden aikana. Minusta on tullut kansanäänestysten vastustaja. Ymmärrän nyt myöskin, miten minun maassani tuo perustuslaki toimii. Se on siis Weimarin tasavallan peruja se tehtiin tuolloin, kun kansanäänestykset 30-luvun alkupuolella, niitä käytettiin systemaattisesti, jotta voitiin demokraattisten instituutioiden auktoriteetti murtaa. Ja jos nyt sitten nykypäivänä näen, mistä syistä kansanäänestyksiin ryhdytään ja miten kansalaiset reagoivat siihen, eivät aiheeseen niinkään, vaan järjestämäksi kansanäänestys Italiassa – eikä sitten tehdä päätöstä siitä, että onko, onko tämä kysymys oikea vai ei, vaan enemminkin, että pitääkö rentsistä vai ei, niin ei tämä ole mitenkään hyvä. Eli mielestäni kansanäänestys on demokraattisen legitimin poistamismahdollisuus tai poliittiset päättäjät eivät halua kantaa vastuutaan, vaan luistavat tästä, pyrkivät kansanäänestyksen kautta pakenemaan omia päätöksiään. Ja täytyy olla selvää, että tämä ei ole oikea tapa edetä. Oikein paljon kiitoksia. Thank you. Oikein paljon kiitoksia. Kollegat, meillä on yhdeksän puhuja, puheenvuoropyyntöä joten voin turvallisesti antaa teille noin viisikin minuuttia. Jos puhutte lyhyemmin, niin se olisi vielä parempi tietysti, mutta rohkaisen teitä reagoimaan siihen, mitä neljä panelistia ovat tässä todenneet. Jos on muita puheenvuoropyyntöjä, minun täytyy tietysti sopeuttaa tätä listaa, mutta haluaisin nyt sulkea sen parissa minuutissa. Eli haluaisin, että kaikki ilmoittautuvat nyt. Aivan ensiksi Gabor Staut Unkarista. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, voimme varmasti todeta kaikki, että Euroopan unioni on kriisissä. Sitä olemme yhtä mieltä. Mutta meidän tulisi myös tutkia, missä syyt ovat mikä on johtanut tähän tilanteeseen. EUn toimielimet eivät äh, enää toimi sellaisella tavalla kuin kansalaiset odottavat niiden toimivan. Ja kuilu kansalaisten ja toimielinten välillä syvenee yhä. Ja sen vuoksi ihmisillä on sellainen tunne, että se mitä tapahtuu ei tapahdu heidän intresseissään. Kuka kantaa vastuun? miten tilanne saattoi kehittyä tällaiseksi? No vastaus on että kansalaiset ovat syypäitä ja että kansalaiset ovat syypäitä siitä, mitä he ajattelevat. Mutta ei tämä ole demokraattista. Suvereenisuus on legitiimiyden perusta – ja meidän tulee edustaa kansalaisten näkemyksiä. Jos näin emme tee, niin unioni romahtaa. Unioni ja parlamentit voisivat lähentyä ihmisiä siinä vaiheessa, kun ihmiset näkisivät, että se mitä tapahtuu, tapahtuu heidän edukseen. Monet johtajat lähtevät siitä, että nyt pitäisi saada aikaan eriytymistä ja se olisi vastaus. Mutta se johtaisi unionin hajoamiseen. Useat puhujat ovat esitelleet useita vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi tämä keltainen kortti, esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin 11 maata ovat muuttaneet näkemyksensä. Me emme tarvitse mitään Euroopan yhdistyneettä Eurooppaa. Nykyisissä perustamissopimuksessa ei ole minkäännäköistä mandaattia federatiiviselle ra- rakenteelle. Meidän täytyy toimia nykyisten sopimusten pohjalta. Komission tulee toimia sopimusten vaalijana. Unkarissa maahanmuuttokriisin aikana koimme, että Unkaria vastaan hyökättiin sen vuoksi, että Unkari yritti yritti pitää kiinni Schengenin säännöistä ja, Schengenin, ja yritti suojella Schengenin rajoja. Ja silloin valtiot, jotka itse rikkoivat EU-lainsäädäntöä, hyökkäsivät meitä vastaan. Komissio, ihan kuin ne olisivat sopimusten vaali, haali, vaalioita. ihmisillä täytyy olla vahvempi vaikutus. Ammattikirjallisuudessa puhutaan Euroopan unionista lobbareiden foorumina ja mitään ei ole säädetty. Ja hyvin aikaisemmin aikaisemmat komissaarit siirtyvät monikansallisten yritysten palvelukseen mandaattikautensa loputtua ja tällaiset säännöt pitää muuttaa. Ja vielä toinen esimerkki. Minusta tämä voisi olla hyvä suuntaus Euroopan unionille. Esimerkiksi Sveitsi on tästä hyvä esimerkki. Ei todellakaan voi sanoa, että Sveitsi olisi demokraattinen maa. Ja Sveitsi on rakennettu sillä tavalla, että toimivaltuudet on rakennettu alhaalta ylöspäin ja liittovaltion tasolla ratkaistaan vain sellaiset ongelmat, joita ei voida kantonitasolla ratkaista. Ja yksi kantoni ei sorra toista kantonia. Meidän pitäisi ehkäpä tutkia, millä tavalla Sveitsi toimii niin hyvin konfederaalisella rakenteellaan. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Loppujen lopuksi meillä on 12 puhujaa, eli pyytäisin, että puhutte maksimissaan neljä minuuttia. Seuraavaksi herra Istvan Holik, niin ikään Unkarista. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että olemme yksimielisiä siitä, että viime vuosina on kehittynyt pikkuhiljaa tilanne unionissa, jossa on ehdottoman välttämätöntä, että mietimme, millä tavalla Euroopan unioni toimii. Me näemme, että kansalaisilla ei enää ole luottamusta Euroopan unionin suuntaan. Se, mikä käynnistyi Bratislavassa, oli hyvä koska meidän mielestämme on välttämätöntä, että rehellisesti ja avoimesti tarkastelemme, miltä osin meillä on konflikteja, missä on tapahtunut epäonnistumisia. Herra hän sanoi, että ensimmäisen kerran saattoi tapahtua niin, että ensimmäisen kerran tapahtui nyt niin, että unioni eh, ei eh, selviytynytkään kriisistä vahvempana, vaan että tämä johti enemmänkin eh, hajaantumiseen. Ja Brexit on yksi esimerkki tästä suuntauksesta. Kysymys kuuluukin, miten voimme vahvistaa unionia sellaisella tavalla, että se olisi hyväksyttävä kaikille jäsenvaltioille. Meidän lähtökohtamme on, että ihmiset uskovat Eurooppaan mutta emme kuitenkaan voi katsoa poispäin tai piilottaa päätämme hiekkaan. Meidän täytyy nyt tehdä pragmaattisia valintoja. Meidän ei tule estää ajatuksia, meidän tulee keskittyä ongelmien ratkaisuun. Elmar Brokin ja Mercedes Bresson teksti kulkee jo tähän suuntaan. Siellä on hyvin paljon hyviä ehdotuksia – sekä pyrkimyksiä, jotka pyrkimyksiä pragmaattisella tavalla käsitellä ongelmia. Mutta ikävä kyllä tänä päivänä Euroopan unionissa on kaksi tapaa toimia. Ensinnäkin federalistinen näkökulma ja toisekseen euroskeptinen näkökulma. Molemmat ovat toimimattomia ideologisia ratkaisuja. Ne ovat vanhoja refleksejä. Kun on ongelmia, niin silloin me ihan refleksinomaisesti sanomme, että meidän täytyy integroitua, meidän täytyy saada enemmän yhdentymistä tai päinvastoin, mutta emme mieti sitä, että voisi olla kolmas ratkaisu, jossa me todellakin keskittyisimme ongelmiin, toimisimme pragmaattisesti ja haluaisimme ratkaista ne. Meillä täytyy olla rohkeutta sanoa, että jos integraatio ei onnistu, niin että me emme pääse eteenpäin. Ja sama mitä tulee vakaus- ja kasvusopimukseen, me olemme kuulleet, että nyt on päästy tilanteeseen, jossa uskottavuus on hyvin pieni. Sopimuksen uskottavuus on hyvin pieni. Ja sitten mitä tulee maihin, jotka eivät kuulu euroalueeseen, kuten Unkari, siinä meidän täytyisi myös katsoa, voisiko tällaiset maat tavallaan, millä tavalla tähän, koska esimerkiksi Unkarin kaltainen maa, jolla on varaumia euroa vastaan, me näemme, että euroalueeseen liittyy maita, taikka sitten on maita, jotka eivät pääse, koska eivät täyttä kriteereitä. Ja me olemme nähneet, että tämä on johtanut siihen, että tämän nykyään euroalue on suurimmassa kriisissään. Emmekä me tiedä, kuinka tästä kriisistä päästään eteenpäin. Maahanmuuttokriisi on myös osoittanut, osoittanut, että on paljon haasteita, joihin ei ole löydetty nopeita ja tehokkaita ratkaisuja unionin tasolla ja esittelen ihan lyhykäisesti vielä meidän ratkaisuehdotuksemme. Me uskomme, että Eurooppa tarvitsee myös menestyksen kokemuksia. Meidän täytyy löytää yhteisiä pragmaattisia ratkaisuja, mutta siihen me tarvitsemme nimenomaan pragmaattista lähestymistapaa. Thank you very much. The colleagues please stick to... Kiitoksia kollegat. Pitäkää kiinni tuosta neljästä minuutista. Seuraavaksi Barbara Spinelli, Euroopan parlamentin edustaja. Maksimissaan neljä minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi tervehtiä professori Montia ja Vittorinoa ja haluaisin kiittää heitä heidän alustuksestaan. Moni kriisi ei ole, joka minut täysin vakuuttaisi, tai tällainen polykriisi, monitahoinen kriisi. Se ikään kuin kaunistaa todellisuutta. Mieluummin uskaltaisin puhua epäonnistumisesta. Meidän on päästävä eroon tästä epäonnistumisesta. Näen riskin, jonka mukaan eteemme tulee laaja, syvä kansalaisten luottamuskriisi, jos jatkamme samaa rataa eteenpäin. Wolfgang Münchhau kutsui tätä Marian Tuanettien hetkeksi. Eli sellaiseksi hetkeksi, jossa vahvasti tu- hylätään koko Euroopan unioni, jos aina vain ehdotetaan lisää samaa. Se äh, tapaus on mielestäni hyvin esimerkillinen tapaus. On totta, että kun unionilta leikataan valtuuksia, näitä valtuuksia leik- ja samalla leikataan siltä myös oikeutus. Epäilen, että komissiolta on leikattu valtuuksia siksi, että oikeutuskriisi oli jo päällä. Tämä kansa- sekasopimus, kansallisten parlamenttien komission sopimus johtui jo olemassa olevasta oikeuttamiskriisistä. Aivan lyhyesti haluaisin puhua asioista, jotka ovat mielestäni tärkeimmät prioriteetit meidän olisi saatava aikaan asiallinen Eurooppa, siitä professori Monti puhui. Ensimmäinen prioriteetti tässä on demokratisointi. Meidän on vastattava tähän epäluottamukseen vahvoilla demokratisointitoimilla. Esimerkiksi omat varat ovat yksi mahdollisuus. Odotan sitä koskevaa kertomusta suurella mielenkiinnolla. Omat varat ovat aivan keskeisiä, kun ajatellaan uusia toimia, mutta mielestäni olisi hyvin tärkeää myös korostaa avoimuutta omien varojen hallinnoinnissa. Uskon myös, että nämä kansanäänestykset eivät välttämättä ole hyvä tapa toimia, jos koko ajan elämme tällaisen Weimarin pelossa, niin ei, ei demokratisointi onnistu. Sitten sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Minun mielestäni ei riitä sanoa, että talouden lähentyminen vaikuttaisi myös sosiaaliseen puoleen, vaan tarvitaan myös täsmällisiä sosiaalisia parametreja. Kolmas kohta, uudistusten omistajuus. Se on tärkeä asia, se liittyy siihen, mitä sanoin sieltä sopimuksesta Nyt on kuitenkin käymässä niin, että Euroopan tason hallinnoinnissa pyritään monia päätöksiä ikään kuin on pois kansallisilta lainsäätäjiltä. Tämä on ainakin vaikutelma, joka valtiossa vallitsee. Tässäpä kaikki taisikin olla. Vielä viimeinen asia, josta halusin puhua, koski perussopimusta. Se koski näitä suunnitelmia joiden mukaan joka jatkettaisiin tältä vanhalta pohjalta tai sitten luottaisiin uusia sopimuksia. Kaiken kaikkiaan kysymys on siitä, että perussopimus, jonka, jolla on perustuslaillisia pyrkimyksiä, sitä ei ole tehty niin, että se täytäntöön pantaisiin nopeasti että tehokkaasti, tai että eri toimintapoliitikkoja sen kautta täytäntöön pantaisiin nopeasti. Se ei ole perustuslain tehtävä, vaan sen tehtävänä on määritellä, kuinka valtio rakentuu, millaisia valtuuksia ja vastavaltuuksia siellä on. Ja minun käsittääkseni siellä olisi myös vahvistettava suoraan demokratian elementtiä, koska se on asia, jota kansalaiset tuntuvat vahvasti tarvitsevan. Tiedän kyllä, mitä riskejä tähän harjoitukseen liittyy, mutta mielestäni se on kyllä tie, jolla voisimme yrittää eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia. Hyvät puhujat, meillä ei ole mahdollisuutta sulkea mikrofonia. Toivon, että kunnioitatte puheaikaa. Sermy maksimissaan neljä minuuttia. Kiitoksia. Olen pahoillani, että Guy Verhofstadt ei ole paikalla, koska mielelläni olisin käynyt keskustella hänen kanssaan hänen ehdotuksestaan. Mutta sanoisin vain, että kun olen ollut Bratislavassa lukuisia kertoja viimeisten kuukausien aikana ja olen tar- tarkkaillut eurooppalaisia asioita ja tätä Britannian kampanjaa lähteä EUsta, niin todellinen syy, miksi tulin tähän johtopäätökseen, ja monet ihmiset olivat samaa mieltä, on tämä keskinäisen luottamuksen puute, demokratian epäonnistuminen Euroopan tasolla. Se on todellakin tämän asian ytimessä. On lukuisia muitakin syitä annettu, mutta Euroopan teutoniset laatat liikkuvat todella vakaasti väärään suuntaan vakauden näkökulmasta. Minun täytyy sanoa, että 1945 vuoteen 1956 luotiin halu, ja minä ymmärsin, oma isäni kuoli sodassa. Minä näin, mitä tapahtui. Olin syntynyt 40, 10. toukokuuta. Monet teistä muistavat, mitä se tarkoittaa että Eurooppa olisi vakaa näiden uuden järjestelyn kautta. Ja sen sitä viisi äänestin kyllä, mutta minulle kävi selväksi, kun liityin tähän eh, valiokuntaan, eurooppalaisen valiokuntaan vuonna 2004 ja 2005, kun tulin parlamenttiin, niin se loi epävakautta eikä vakautta. Ja jos nyt saan sanoa tälle yleisölle, on todellakin se, mihin täytyy putoa. On olemassa kriisiä. Mahdollisesti nyt nähdään seuraava sitten Italiassa. Se on ollut siellä, nyt se nousee jo Ranskassa, myöskin Saksassa maahanmuuttokriisin osalta jossakin suhteessa. Ja se, mitä nyt haluan sanoa, on se, että demokratian periaatteellinen kysymys, täytyy olla kapasiteetti uudistua ja saada vapaa valinta, tehdä vapaa valinta vaalissa, mutta olen samaa mieltä Elmarin kanssa, kun hän sanoi, että kansanäänestys on, se on mielestäni rohkeuden teko, vaan tässä pyritään näyttämään kansalaisille realiteetit. Kun näkee esimerkiksi massiivista nuorisotyöttömyyttä ja etelän ja pohjoisen välinen juopa, ja kun nämä teutoniset laatat muuttuvat, mannerlaatat muuttuvat ja on epävakautta ja varmuutta, niin ei mikään ihme, että ihmiset äänestävät näin. No sitten Brexit-kysymyksestä. Sanon vielä lopuksi tämän. Brexit etenee melko hyvin, ei ole mitään maailman loppua näköpiirissä. Viime viikolla todettiin, että investoinnit, vienti on noussut, eri indeksit ovat nousseet. Kuluttajahintaindeksi on hyvin korkealla tasolla. Ei ole mitään maailman lopu. Google, Facebook, Jaguar, jopa brittibank, brittipankkien järjestö on ollut hyvin rakentava. Joten päätän toteamalla, että on olemassa hyvä tulevaisuus sen ulkopuolella, mikä mielestäni on epädemokraattinen, epätoimiva ja epäonnistuva EU, joka ei ole toiminut niiden toiveiden mukaisesti, joiden puolesta äänestin vuonna 1975. Jos ihmiset eivät tunnusta tätä, niin olen hyvin pahoillani, koska tässä nyt mennään kohti sellaista, joka on vielä pahempi kuin kriisi. Paljon kiitoksia. Thank you very... Kiitos. Sima Malotra, also UK. Siman Malotra seuraavaksi. Äh, myöskin yhdistyneen kuningaskunnasta alahuoneesta. I want to thank all the speakers for their contributions and I'm very pleased to be Kiitos. Olen iloinen, että voin osallistua tähän uuden iso britannian komitean jäsenenä, joka siis valmistelee unionista lähtemistä. Olen Labour-jäsen ja olin ihan hiljattain asti oli taloustiimin numero kakkonen puolueessamme. Ehkä minunkin kannattaa sanoa, että Sir William ja minä saatamme olla eri mieltä muutamista asioista. Minä kampanjoin jäämisen puolesta. En siksi, että uskon, että Euroopan unioni on täydellinen. Ja ymmärrämme, että monimutkaiset poliittiset rakenteet, eh, niitä täytyy aina uudistaa. Mutta Uskon, että me olemme saaneet enemmän vaurautta unionin jäsenyyden kautta ja minä uskon, että Euroopan unioni on ehkäpä ollut paras rauhanprosessi koko maailmassa. Ja uskon myös, että meidän keskustelumme oli hyvin monimutkainen ja monet eivät oikein ymmärtäneet näitä asioita. Sitä huolimatta näen myös että se tapa, jolla keskustelua käytiin, se tunne, joka ihmisillä oli, oli se, että heillä ei ollut tarpeeksi informaatiota tai ymmärtämystä Euroopan unionista, sitä vaikutuksesta, mitä meidän äh, jäsenillämme oli heidän turvallisuudelleen, vauraudelleen, äh, oli ehkä ihmisille äh, tavallaan se on helppo äänestää lähtemisen puolesta, kun näkee vain kaiken pahan eikä niitä vastauksia niille haasteille, joita kohtaat elämässäsi tai mitä kansakunta kohtaa. Nämä ovat tärkeitä päätöksiä. Joten uskon kyllä, että kaikki nämä keskustelut, joita täällä käydään, ja ne jatkuvat vielä vastuusta, valta, oikeuksista ja muusta. Ne ovat tärkeitä. Ne ovat tärkeitä myös meille Isossa Britanniassa. Keskustelu, joka jatkuu, on se, millä tavalla meillä on järjestämme tulevat eh, suhteet Euroopan unioniin. Ja minä uskon, samoin kuin monet muut, että suhteet ovat kunnioittavat eh, ja positiiviset. Me emme jätä Eurooppaa. Te olette yhä meidän liittolaisiamme ja naapureitamme ja on meidän kaikkien eduissa, että meillä on positiiviset suhteet. Sanon tämän siksi, että myös meidän yhteisöissämme keskustellaan ja parlamentin jäsenenä minähän puhun monien ihmisten kanssa ja ihmiset ovat huolissaan. Ei kuvan ole niin ruusunpunainen, mutta tässä on kuitenkin kaksi kolikon puolta. Minulla on eri näkemys tästä kaikesta. Tuottavuus on laskenut, investoinneissa on epävarmuutta. Nuoret sanovat, että he eivät saa niitä työpaikkoja, että heille oli aikaisemmin tarjolla – mutta keskustelussa, jota me käymme, sekä lähtiöiden että jääjien on nyt tehtävä yhteistyötä kansana ja miettiä, millä tavalla jatkamme matkaamme kohti vaurautta. Ja meillä on nyt tämä uusi komitea, jossa mietitään myös hallituksen neuvottelutavoitteita. Pitäisikö meidän tavoitteenamme olla se, että ymmärrämmekö ylipäätään riskit ja mahdollisuudet. Ja toinen tärkeä keskustelu, joka on tulossa, on se, miten me varmistamme, että tämä olisi niidenkin intresseissä, jotka jäävät Euroopan unioniin, toisin kuin Iso-Britannia. Ja me ymmärrämme, että tarvitaan siirtymäkauden järjestelmiä. Tämä on hyvin monimutkaista, mutta haluaisin lopettaa sanomalla, että on tärkeää ymmärtää näkemysten Äh, moninaisuus Isossa Britanniassa ja keskustelu on monimutkainen, mutta minä uskon, että meidän täytyy kuitenkin äh, mennä eteenpäin. Tapahtui sitten äh, uudistuksia esimerkiksi vapaassa liikkuvuudessa ja enemmän mahdollisuuksia joustoon ja esimerkiksi valvontaan kansalaisvaltioille ja voitaisiinko miettiä tätä osana sitä, miten Euroopan unioni ehkäpä pääsisi eteenpäin yhdessä. Kiitoksia oikein paljon Kasimir Sjuadzowski. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Olen samaa mieltä. Mielestäni sopimusmuutos ei ole välttämättä. Tässä puhutaan luottamuksesta. Olen samaa mieltä siitäkin, mutta kyse ei ole ainoastaan luottamuksesta valtioiden välillä, vaan myöskin luottamuksesta EUn toimielinten ja valtioiden välillä. Eurooppa voi saada aikaiseksi uutta tasapainoa yhtäältä on euroskeptisyyttä, toisaalta sitten tätä euromyönteisyyttä, ja minä tässä nyt puhuisin tuon käytännönläheisen vaihtoehdon puolesta. Minäkin suhtaudun epäillen niihin ehdotuksiin meidän puoleltamme, jossa halutaan neuvostolle antaa uusi toimintatapa, koska jokaisen instituution täytyisi itse voida päättää, miten se toimii. Niissähän, tässähän nyt hallitukset ovat edustettuina. Sitten tässä vierailevat puhujat viittasivat innovaatioihin – kolmella eri osa-alueella. Ensinnäkin myönteinen suhde eri toimijoiden välillä, myöskin omien varojen vakaus. Tämähän nyt ei ole ongelma. Ja sitten kysymys, joka liittyy vapaisiin sisämarkkinoihin. Tässäkin viittaan perussopimuksiin. Ja sitten kolmanneksi vielä avoimuus. Meidän tulisi todellakin ottaa tämä vakavasti myöskin, mitä tulee Giegoldin laatimaan mietintöön. No sitten vielä näistä sopimuksista, koska ei tässä mitenkään voida esittää varaumia kansanäänestykseen, olipa kyse sitten määräenemmistöstä tai kansanäänestyksistä, ei voi yksinkertaisesti legitiimisyys, Euroopan unionin legitiimisyyskysymyksissä kiertää kansalaisten tahto. Pitää löytää eri ratkaisuja. Eleonora Cinta seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää jo ennen puhuneita. Mielestäni nämä pohdinnat tässä historian vaiheessa ovat todella keskeisiä. Meillä on todella tärkeä tehtävä, kun pyrimme ymmärtämään, kuinka vastata tähän kriisiin, joka vaikuttaa nyt kaikissa maissa. Kuten täällä on myös professori Monti todennut, uskon, että sen lisäksi, että olisi mahdollisesti muutettava instituutiota, olisi myös huolehdittava asiasta, joka liittyy politiikkaan ja kulttuuriin, jonka ansiosta Euroopan valtiot voivat tässä, tässä olla osia. Uskon, että politiikan rooli tässä kriisissä on aivan keskeinen. Jos nyt kuvitellaan, että vahvistamalla instituutioita voitaisiin jarruttaa tätä Euroopan unionin kriisiä, joka luottuu laajemmallekin, niin silloin ollaan kyllä väärillä teillä. On todella saatava aikaan kulttuurillinen ja poliittinen vallankumous ja ja löytää syitä olla edelleen yhdessä Euroopassa. Uskon, että tämä on tärkeää erityisesti siksi, koska nämä kansanäänestykset, joista myös puheenjohtaja Brock aikaisemmin puhui, Italiassa italialaiset ovat nyt joutuneet merkittävän pohdinnan eteen pohdittavaa hallintoa ja hallittavuutta, tällaisia käsitteitä ei, ei, ei olekaan enää passiivisia tahoja, jotka eivät voi puuttua hallinto- päätösmenettelyihin. Hallinnointi ei tarkoittaa erityisesti sellaisen politiikan toteuttamista, jossa hyväksytään tehdyt päätökset. Jos minä olisin hallitus ja haluaisin, että niin haluaisin, että tällainen hallittavuus olisi käsite, joka jätettäisiin syrjään. Lopuksi vielä haluaisin sanoa, että meilläkin oli edessämme SETA-sopimuksen ratifiointi ja kansallisten parlamenttien rooli näissä sekasopimuksissa. Nämähän, nämähän vaikuttavat vahvasti yksittäisten jäsenvaltioiden talouspolitiikkaan. Se, että jäsenvaltiot voivat puuttua näihin ratifiointiprosesseihin, jotka vaikuttavat merkittävällä tavalla kansainvälisesti, on mielestäni täysin keskeistä. Ja näin voidaan myös taata molemminpuolinen luottamus, joka toki pitäisi olla olemassa, jos ei sit, niin ei, ei, ei, ei voida toimia muuten muulloin kuin niin, että vakuutetaan ihmiset siitä, että nämä valinnat ovat oikeita. Ainoastaan näin voimme vaikuttaa tilanteeseen ja, ja on muistettava viimeisten kansanäänestysten tulokset, jotka kohdistuivat voimassa olevaan järjestelmää vastaan, kun, kun ihmiset ovat menettäneet uskonsa jonka mukaan poliitikot voisivat tehdä päätöksiä kaikkien edun mukaisesti. Haluaisin muistuttaa, että Italian perustuslain artiklan 138 mukaan todetaan, että mikäli ei saada kahta kolmasosaa eh, eh, tietyn lain muuttamiseksi, niin siinä tapauksessa kansalaiset voivat eh, käyttää kansanäänestystä. Thank you very much. Dear colleagues, please. Kiitos kollegat. Hieman lyhykäisemmin. Andrew seuraavaksi. No. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät ystävät, kuka uudistuu tai kuka, kenelle kuuluu sinun projektisi, kuka omistaa ne? Tämä on peruskysymys. Mutta tänään emme saaneet vastausta. Mutta meidän pitää jatkaa. Haluaisin tehdä muutaman huomion liittyen tähän mietintöön, jonka hyvä ystäväni Elmar ja hänen kollegansa esittelivät. Mietintö johtaa parhaimmillaan monen vauhdin Eurooppaa, mutta todennäköisemmin ei Eurooppa ollenkaan. Jotkut, jotka ovat lukeneet tämän, voisivat sanoa, että toimenpiteet eivät johda EUn institutionaaliseen parantamiseen, vaan vain mielikuvaan. Keske, ke, kes, keskittämisen lisääminen ja antaa enemmän nämä toimivaltuuksia ja luopua yksimielisyydestä. Nämä ovat provokatiivisia ehdotuksia. Muistakaa lähi menneisyys juuri ennen Brexit-kansan äänestystä. Te halusitte e, käsitellä Euroopan parlamentissa monia asioita, jotka herättivät raivoa Britanniassa. Ehkäpä kysymys on retorinen, mutta ehkäpä jollakin on vastaus. Miksi tällaisia ehdotuksia tehdään Brysselistä? Euroopan integraation syventäminen silloin, kun äh, halutaan päinvastoin muuta. Tämä johtaa vain ei-haluttuihin seuraamuksiin, joten jos annettaisiin enemmän valtuuksia ää, äh, alemmille instituutioille, minun mielestäni meidän ei pitäisi pelätä sitä, että meillä olisi erilaisia skenaarioita EUn kehittämisestä ja avoimesti puhua puolesta ja vastaan – Monet ehdottavat, että tai siis monet ovat sanoneet, että kansalaiset haluavat tulla kuulluksi enemmän. Jot, ja on objektiivisesti totta, että kansallisvaltio on demokratian perusta, koska se on legitiivisesti suvereeni. Sen vuoksi ainoa keino ratkaista institutionaalinen kriisi on tekemällä sopimus jäsenvaltioiden kesken. Ja kaikista EU-tason päätöksistä täytyy päättää yksimielisesti ei-määräenemmistöäänestyksillä. Meillä on ihan täydellinen käytäntö ulkoasioiden neuvostossa. Yksimielisyys on aina vaikea saavuttaa, mutta sen vuoksi me poliitikot täällä olemme. Määräenemmistöäänestys johtaa kädevääntöön Jos pelkää institutionaalisen ongelmien ratkaisemista, niin pelkäänpä, että jäsenvaltiot lähtevät eteenpäin. Kiitos. Thank you very much. Uh, now uh, Maria Trianta Filo. Kiitoksia. Seuraavaksi Maria Trianta Filo, Kreikka. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Me olemme suurimman maahanmuutto-pakolaiskriisin edessä toisen maailmansodan jälkeen. Ja kriisin syvyys on nyt laittanut meidät hankalan tilanteeseen, emmekä ole toimineet tehokkaasti kriisissä. Me olemme nähneet, että useat jäsenvaltiot ovat velkaantuneet täysin. Ja velka on nyt tällä hetkellä mahdollisuus valvoa ihmisiä. Me näemme entistä enemmän jukustoimenpiteitä, entistä vähemmän työpaikkoja. Olemme nähneet toimenpiteiden hyödyttömyyden vakaussopimuksen kautta, mutta ne ovat johtaneet entistä tiukempaan tilanteeseen ja noidan kehään, joten nyt täytyy muuttaa suuntaa. Nyt on korkea aika yhdessä luoda uusi ajatus, paketti, joka perustuu yhteisiin arvoihin, laatuun, ihmisoikeuksiin, sosiaalisiin oikeuksiin, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja myöskin siihen, että kunnioitetaan monimuotoisuutta. Me tarvitsemme uuden sopimuksen ja meidän täytyy uudelleen palauttaa yhteisten aloitteiden merkitys kansalaistemme silmissä – me taidamme hyvää jakoa. Meidän täytyy ryhtyä ympäristöön liittyviin toimenpiteisiin. Meidän täytyy pysäyttää tämä jatkuva leikkauspolitiikka. Meidän täytyy lopettaa ne politiikat, jotka saavat aikaiseksi Eurooppa-linnakkeelle. Meidän täytyy ratkaista maahanmuuttokriisi yhteisvastuullisuuden kautta, mutta ei ainoastaan sitä, vaan siten, että voimme edistää rauhaa Lähi-idässä, Syyriassa – niin että ryhdymme toimenpiteisiin, jotka pureutuvat niihin syihin, jotka aiheuttavat nämä maahanmuuttovirrat. Meidän täytyy pysäyttää sodat, jotka ovat aiheuttaneet pakolaisuutta. Ja monet eurooppalaiset maat ovat osallisina näihin. Meidän täytyy myöskin ratkaista Kyproksen ongelma, koska enää ei voida hyväksyä eh, tätä status quo-tilannetta, mikä Kyproksella vallitsee. Ja on hyvin paljon ehdotuksia tähän liittyen esimerkiksi Atenan julistuksen ehdotus, joka lähti pääministerimme ehdotuksesta, nämä ehdotukset voisivat toimia pohjana uudille, uusille rohkeille poliitikoille, joita nyt todellakin tarvitaan. Kaikki Euroopan kansalaiset tarvitsevat niitä ja tämä olisi tapa saada kansalaisten luottamus takaisin. Haluaisin esimerkiksi mainita muutaman näistä poliitikoista, Euroopan strategisten investointien rahasto, sen tulisi kaksinkertaistaa määrärahansa. Meidän pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin, jossa voimme torjua työ, työttömyyttä, missä se on korkealla tasolla. Meidän täytyy torjua veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua. Meidän täytyy torjua sosiaalista polkumyyntiä pakolaispolitiikassa me tarvitsemme kaiken kattavan Euroopan laajuisen järjestelmän turvapaikanhakijoille ja pakolaisstatuksen myöntämiselle. Meidän täytyy myöskin toimeenpanna Euroopan, Euroopan neuvoston sopimus uudelleen siirrosta. Meidän täytyy myöskin pureutua laillisen maahanmuuton syihin. Täytyy parantaa kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä Välimeren alueella. Meidän täytyy myöskin keskittyä uudestaan avoimuuteen. Tällä hetkellä on olemassa demokraattista legitiimisyyttä kansalliselle Euroopan parlamentille, mutta meidän ei pitäisi ajatella, että se on aina näin. Ihmiset tuntevat nämä päätöksemme jokapäiväisessä elämässään. Me tiedämme, että jopa yksi yksinäinen päätöslauselma, yksi toimenpide voi luoda yhteistä politiikkaa ja yhdeistä yhtenäisyyden tunnetta. Tällaisia toimenpiteitä tarvitaan. Paljon kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Puolasta Szynkowski. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Z zainteresowaniem słuch... Kiitoksia puheenjohtaja. Minua kiinnostaa suuresti se, mitä esittelijät täällä sanoivat. Halusin ehdottomasti kuulla kaiken näistä ehdotuksista. Olen myös kuunnellut heidän kommenttinsa täällä tarkkaan. Minä uskon, että me kaikki täällä olemme täysin vakuuttuneita siitä, että me emme voi ainoastaan kuunnella itseämme täällä keskenämme tässä salissa, vaan on aivan välttämätöntä, että kuuntelemme kansalaisia. Jos vaikka oletamme, että esittelijät vakuuttavat minut täällä argumenteillaan tänään, niin sanokaanpa, kun palaan Puolaan, jos minun on sanottava valitsijoille, että olette väärässä, koska sehän on tilanne minun maassani. Kansalaiset eivät halua Euroopan unionia, joka olisi vielä yhdentyneempi. Minun, enkä usko, että se on tilanne ainoastaan Puolassa, vaan yleisesti ottaen kaikkialla Euroopassa kansalaiset odottavat, että Euroopan unioni olisi vahva ja rationaalinen ja että se takaisi meille turvallisuuden yhdessä Naton kanssa, mutta meidän ei pidä antaa aina samoja reseptejä vanhoille ongelmille, eli yhdentymistä on ensimmäisiä epäilyjä nähty koskien tätä luottamuksen puutetta jo, jo silloin, kun äänestettiin perussopimuksesta, eivät viranomaiset reagoineet asiallisesti näiden kansanäänestysten tuloksiin, eivätkä he ymmärtäneet, että kansalaiset eivät halua enempää yhdentymistä. Onko resepti jälleen sama, lisää yhdentymistä? Eikö meillä ole mitään epäilyksiä, että onkohan tämä suunta oikea, koska kyllä kansalaisilla näitä epäilyksiä on. Meidän on katsottava, millainen poliittinen maisema meillä on edessämme ja vastaus löytyy varmasti sieltä. Ei voida sanoa, että me emme halua rakentaa yhteistä Eurooppaa. Haluamme rakentaa Euroopan, joka perustuu valtioiden suvereenisuuteen. Olen yhtä mieltä edustaja Brokin kanssa – meidän on rajoitettava selkeämmin jäsenvaltioiden ja komission ja Euroopan neuvoston toimivaltuudet. Tänä päivänä tilanne on seuraavanlainen. Euroopan komissio ei ole täysin avoin, se ei ole mitenkään ihanteellinen, siellä halveksitaan kansallisten parlamenttien kantoja. Tämä näkyy hyvin selvästi esimerkiksi, kun ajatellaan tätä keltaisen kortin menettelyä ja sosiaalista polkumyyntiä. Aivan tahallisesti Euroopan komissio haluaa levittää eteenpäin eurooppalaisia ratkaisuja ja asettaa omille, omille nettisivuilleen tiedonantoja ja pyytää jäsenvaltiota vain noudattamaan näitä, ettei mitään ole tässä mukaan tehtävissä. Tällaista ei ole perussopimuksessa todettu kun kuuntelemme täällä edustaja Brokkea ja kun hän sanoo, että olisi laajennettava perussopimuksen soveltamisala, niin voisinpa vastata teille, hyvä herra, että Saksan perustuslaillinen perus, tuomioistuin on arvioidessa Maastrichtin sopimusta todennut, että jäsenvaltioilla on itsemääräämisoikeus päättää Euroopan unionin tulevasta kehityksestä. Tämä vastuu on jäsenvaltioilla. Lopuksi haluaisin todeta, että tämä on hyvin monimutkaista keskustelua. Tätä olisi käytävä hyvin yksityiskohtaisesti, aivan kun ruoanlaitossa on todella tarkkaan seurattava reseptiä ja on otettava huomioon kaikki vaiheet ja kaikki ja, ja ainesosat ja mausteet ja suolan määrä. Jos haluamme tätä samaa vanhaa ateriaa tarjota, niin en usko, että ihmiset siitä tulevat pitämään. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi Rasmus Nordqvist. Tack, mange tack för... Kiitos, <clears throat> kiitos äh, puheenvuorosta ja erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta, koska se, mistä me puhumme juuri nyt, äh, on nimenomaan meidän tulevaisuutemme ja mikä legitiimiys Euroopalla on. Ja kaikki nämä paperit, joita olemme nähneet, nämä mietinnöt, tässä on ihan mielenkiintoista mitä me nyt ö, saamme ja mitä pitkällä aikavälillä ja lyhyellä aikavälillä on ratkaisevaa, että otamme vakavissamme demokratian ja seurattavuuden, avoimuuden. Jos me katselemme kansalaisia, miten he reagoivat, niin se johtuu hyvin pitkälti siitä, että meillä ei ole avoimuutta. On ratkaisevaa, että me saamme avoimuutta kaikkiin toimielimiin. Ja sitten demokratian ymmärtämyksestä minä olin hieman hämmästynyt, varsinkin herra Montista, kun hän puhui eri osien ratifioinnista ja jos ei äh, heti sanota kyllä äh, kansanäänestyksissä äh, tai ratifioinnissa parlamentissa, niin sitten pitäisi sanoa ei kaikkeen tai kyllä kaikkeen. Tällä tavalla luodaan konflikteja, ei yhteistyötä. On ratkaisevaa, että kansalaisäänestykset ja ratifioinnin puute kansallisissa parlamenteissa otetaan vakavasti ja kuuntelemme toisiamme. Esimerkiksi SETAn ratifioinnin yhteydessä käyty keskustelu parissa viik- pari viikkoa sitten. Kaikki ratifioivat ja sitten oli yksi pieni osavaltioparlamentti, joka lähti taistelemaan koko tätä sopimusta vastaan. Minusta oli aika upeeta, että vallon ja uskalsi nousta toimilimia vastaan tällä tavalla. Ja sen vuoksi meidän täytyy ottaa demokratian ääni vakavasti. Kiitos. That was short. Thank you very much. And the... Uh, Paljon kiitoksia. Ja sitten Jonas Gunnarsson on viimeinen puhuja. Tack så mycket. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin todeta että olen samaa mieltä Elmar Brokin kanssa, kun hän sanoi, että EUn täytyy saada tehdä se, mistä me olemme sopineet, että EU tekee ja kansallisvaltiot tekevät sen, mitä kansallisvaltioiden tulee tehdä. Ikävä kyllä, tämä ei nyt ole oikein täysin toiminut. Ja tässä on mielestäni se ongelma. Nimittäin solidaarisuuden puute jäsenvaltioiden kesken tänä päivänä – se luo epäluuloa EUta vastaan, eikä niinkään se, miten toimielimet toimivat tai eivät toimi. On tärkeää, että me varmasti hienosäädämme ja huolehdimme siitä, että parlamentti, komissio ja neuvosto toimivat, mutta pohjimmiltaan minä uskon, että ongelma on se, että se mitä me päätämme, sitä ei toteuteta. Siinä on esimerkiksi yksi esimerkki maahanmuuttokriisi, koska se kyllä haastaa aika lailla luottamusta unionille. Tässä meillä kansallisilla parlamenteilla on suuri vastuu, koska mehän vaadimme vastuuta meidän hallituksiltamme, meidän pääkaupungeissamme. Ja se tehtävä meidän on otettava vakavasti, jotta tämä järjestelmä toimisi hyvällä tavalla. Ei ole mahdollista, eh, että toimii sellaisella tavalla, että eh, ei olisi solidaarisuutta, koska silloin koko järjestelmä romahtaa. Siinä on kysymys luottamuksesta meidän keskemme. Me kaikki, jotka täällä salissa istumme. Ja jos tätä luottamusta ei ole, niin tämä järjestelmä ei toimi. Lissabonin sopimuksen myötä, kuusi vuotta sitten, saimme välineitä parlamentissa kokeilla, subsidiariteetti, testata lainsäädäntöehdotuksia. Mutta ikävä kyllä, minusta me kansallisten parlamenttien jäseninä emme ole ottaneet itsellemme tätä tehtävää. Hyvin harva parlamentti testaa kaikkia näitä lainsäädäntöehdotuksia ja se on mielestäni ikävää, koska tämähän oli yksi niitä keinoja, joilla meidän piti vahvistaa meidän vaikutusvaltaamme tässä järjestelmässä. Ja jos me emme ota omaa tehtävämme vakavasti, niin eihän se toimi. Emmekä me silloin voi lähteä muita syyttelemään. Joten oikeastaan minä haluaisin nyt puhua tässä kollegoille kansallisissa parlamenteissa. Ottakaa tehtävä vakavasti, menkää omiin parlamentteihinne ja vaatikaa hallitukselta vastuuta, koska he teitä edustavat neuvostossa. Ja jos me emme vaadi tätä vastuuta, niin järjestelmä ei toimi. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt haluaisin sitten palata panelistien pariin. Pyytäisin, että professori Monti ehkä reagoi ensin ja sitten Mercedes ja Elmar. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Otan vain yhden asian esille, mikä on pääreaktioni tähän keskusteluun. On selvää. Me tiedämme, että Eurooppa kokonaisuudessaan on erittäin kriittisessä tilanteessa. On mielenkiintoista, miten monet ihmiset ajattelevat, että Euroopan suuri toimimattomuus liittyy nimenomaan Euroopan unioniin ja totta kai me korostamme demokratian tärkeyttä ja sen tärkeyttä, että ihmisiä kuunnellaan. Ja jos en ole antanut sitä vaikutelmaa, että arvostaisin tätä, niin haluan korjata itseni. Mutta tämä on ikään kuin kasaisimme kaikki nämä asiat, jotka Euroopassa eivät toimi, ovat Euroopan unionin tason toimia. Minä uskon, että kansalliset poliittiset järjestelmät entistä enemmän aiheuttavat toimimattomuutta ja myöskin legitimiteettikriisiä. Olen, niin kuin monet teistä, kansallisen parlamentin jäsen. Olen Italian senaatin jäsen. Ja me kaikki pidämme demokratioistamme ja toivomme pysyvämme demokratioina, demokraattisina, mutta meidän ei tulisi että huomiota sitä tosiasiaa, että kansallisten poliittisten järjestelmiemme toiminta on todennäköisesti pääsyy sille, miksi Euroopan unioni on niin sekavassa tilassa. Me olimme tottuneita kansallisiin poliittisiin järjestelmiin, missä oli johtajuutta. Nyt kansallisten poliittisten järjestelmien muotoutuessa entistä lyhyempi aikaiseksi, kun katsotaan sitä, miten joku valitaan. Ja heti kun hallitukset aloittavat toimintansa, niin pohditaan, että miten voidaan sitten tulla valituksi uudestaan hyvin lyhytjänteistä. Ja se, että kiinnitetään ollenkaan pitkään aikavälin huomiota, me jätämme tämän esimerkiksi Kiinan yksivaltaiseksi asiaksi, mikä ei ole hyvä asia Euroopalle, mutta tämä on myöskin, tämä pätee Yhdysvaltain tapauksen. Mutta se mitä uskon, on se, että tämä on poliittisen prosessin evoluutio kotimaissamme. Se on entistä yhteen sopimattomampaa tähän integraatioon. Todennäköisesti meidän täytyy unohtaa eurooppalainen kansainvälinen integraatio, jonka puolesta me olemme taistelleet. Ja totta kai tässä nähdään taas historian opetukset ilman integraatiota, jonkinlaista integraatiota ei niin ilman sitä täällä vallitse sotatila. Tämä on niin yksinkertaista. Menneisyydessä oli jäsenvaltioiden ja heidän johtajansa pyrkimyksenä rakentaa yhteinen eurooppalainen taho, joka olisi ollut myöskin kansallisten intressien mukaista. Ja tiedämme, että näin ei enää ole. Brexit, se mitä pääministeri Cameron teki, on mitä suurimmassa määrin se, mitä useimmat valtioiden päämiehet tekevät. Nimittäin se, että he toimivat omaan, eivät kansallisen, vaan poliittisen puolueen ja oman edun mukaisesti. Olen ollut Euroopan neuvoston jäsen ja jopa se luonne, mikä meidän demokratiollamme on, että ne eh, pohtivat liikaa ei ainoastaan seuraavia vaaleja, jotka ovat parin vuoden päästä ja sitten tulee kysely ja tämä toimii rajoitteena. Ja sitten on 28 ihmistä Euroopan neuvostosta, jotka kuvittelevat tekevänsä päätöksiä Euroopan puolesta, mutta totta puhuen he itse pyrkivät edistämään omaa tilannettaan. Ja se tosi asia, että Brexit tapahtuu ja että herra Cameron, olen todella pahoillani, koska minulla oli hyvät suhteet häneen, maksoi näin suuren poliittisen hinnan tästä. Ehkä vaikuttaa siihen, että toiset johtajat eivät suhtaudu tähän yhtä kyynisesti. Mutta jos me kansalaisina emme muutu, vaan emmekä tee omia poliittisia järjestelmiä ja johtamia toimia vastuullisemmiksi, kansainvälinen integroituminen karkaa entistä enemmän tavoittamattomiin. Ja kun nyt näemme tämän tilanteen Euroopassa, niin näemme myöskin sen, mitä useat teistä sanovat. Eli se, että minä haluan vahvaa Eurooppaa, mutta en integroitumista. Ja tämä on sitten ikävä kyllä looginen epäjohdonmukaisuus. Sen jälkeen, kun olen kymmenen vuotta toiminut Euroopan komissiossa ja minulla on kokemusta yhdestä jäsenvaltiosta, meidän ei pitää, pidä kuvitella, että voikun voisimme tehdä, että Eurooppa toimisi, jos siitä tulisi tällainen, koska toimimattomuuden juuret ovat siinä, että kansalliset demokratiamme eivät enää tue integraatioprosessia, mikä on ainoa vaihtoehto sodalle. Pahoittelut, jos puhuin liian suoraan. Uskon, että meidän täytyy välillä käyttää tällaista suoraa kieltä. No, Mercedes ja Elmar, haluatteko tekin kenties reagoida? Kumpi tahansa saa aloittaa. Mercedes sanoi, että minun pitää aloittaa. Zuerst. Die Legitimation... Ensinnäkin legitimaatiokriisi demokratiassa ei ole välttämättä mikään eurooppalainen kriisi, vaan tätä legitiimiysongelmaa on myös jäsenvaltioissa. Älkääkää nyt syyttäkö pelkästään Eurooppaa, se on halpamaista. Kun katsotaan tilannetta Isossa Britanniassa legitimisyyskriisiä, eh, jossa ei esimerkiksi alahuoneessa saa äänestää 50 artiklasta, ja jos katsoo jäsenvaltiota, niin eihän ole kysymys Euroopasta. Olkaa nyt ystävällisiä ja älkää koko ajan syyttäkö Eurooppaa eh, legitiimikriiseistä. Se on ihan populistista osoitella pelkästään Eurooppaa. Toisekseen, vastuu on jäsenvaltioilla. Jäsenvaltiot ovat eh, Euroopan yhtenäisyyden kantajia. He, heillä, äh, he antavat toimivaltuudet ja voivat vetää ne takaisin. Toimivaltuuksia Euroopan unioni ei ole itsellensä ottanut, vaan se on saanut ne jäsenvaltiolta. Ja Bresso Brock mietinnössä ei vaadita uusia toimivaltuuksia. Emme vaadi uusia toimivaltuuksia, vaan Cash pyysi meitä jättämään teidät rauhaan. No, no jo, jos te ette halua meidän neuvojamme, niin älkää tekään sitten meille niitä neuvoja jaelko, jaelko ihan näin selkeästi sanoen. Ja meidän täytyy esimerkiksi katsoa brittihallitus ennen Brexittiä teki tutkimuksen siitä, mitä toimivaltuuksia pitäisi vetää takaisin, takaisin kotimaahan. Tulos oli nolla. Saksassa tehtiin vastaavanlainen sama juttu. Lopputulos oli nolla. Eli kysymys ei ole toimivaltuuksista, vaan toimivaltuuksien tunteesta. Tässä tapahtuu kaiken näköisten poliittisten puolueiden eri näkemysten ja muiden vuoksi enkä ole kuullut täällä yhtäkään ehdotusta siitä, mitä toimivaltuuksia pitäisi luovuttaa kansalaisvaltioille takaisin. Kukaan ei ole sanonut sitä. Kukaan ei ole tänään sitä sanonut. Ei kukaan. Eli me puhumme siitä, miten nämä toimivaltuudet koetaan, toimivaltuudet, jotka jäsenvaltiot ovat antaneet EUlle. Eli jos on EU, niin silloin EUlla pitää olla myös väline toimia. No, maahanmuutto, sitä puhui unkarilainen kollega. Euroopan parlamentti ja komissio ovat kauan ehdottanut, että meillä olisi raja- ja rannikkovartiosto, jota jäsenvaltiot hoitavat, ja nyt tehdään niin. Samoin tämä Safe Country of Origin-ehdotus. Tätä ehdotettiin kauan sitten komissiossa, mutta jäsenvaltiot hylkäsivät sen. Voisin jatkaa tätä listaa loputtemiin. Ja kun Puola puhuu turvallisuudesta, jos me haluamme turvallisuutta, silloin meidän täytyy käyttää perussopimuksen mahdollisuuksia, josta me puhumme nimenomaan Bratislavan prosessissa. Sitä, että olisi paremmat rakenteet, paremmat välineet. Jos jäsenvaltiot antaisivat 200 miljoonaa euroa puolustukseen ja minimaalitulos, me annamme kaksi kertaa enemmän kuin Venäjä – ja meillä on enemmän sotilaita kuin USAlla, mutta tulokset ovat naurettavia. Euroopan unionin jäsen, on jäsenvaltioita, jossa, jossa, jossa armeijan kulut ovat valtavat, eikä tilanne ole minun kotimaassanikaan parempi. Me annamme 200 miljardia euroa, joka johtuu vain siitä, että yhteistyö ei toimi meillä on 38 äh, erityyppistä kuljetuspanssarivaunua erityyppistä. Siitä me puhumme täällä. Ja voisin jatkaa näitä esimerkkejä. Maria Monti tietää paremmin kuin minä, koska hän oli johdossa komissiossa ja myöhemmin hallituksen johtajana. Jos meillä vuonna 2008 olisi ollut ne välineet, että meillä olisi tällaista finanssikriisiä. 2008 unionilla ei ollut niitä välineitä, jotka meillä olisi pitänyt olla. Eli kysymys ei ole toimivaltuuksista, vaan eikä siitä, että enemmän Eurooppaa, vaan parempaa Eurooppaa olemassa olevien toimivaltuuksien puitteissa. Älkääkä luetelko vain puutteita ja sitten samanaikaisesti sitten, ette anna meille niitä välineitä, joilla voimme hoitaa kuntoon nämä ongelmat. Eli tämä on tällaista Eli tätä esimerkiksi Vallonia ei kääntynyt komissiota vastaan, vaan nimenomaan Belgian enemmistöä vastaan. Enemmistö belgialaisista ja kansallishallituksesta halusivat setan. Ja se, että äh, tällaiset ongelmat pitäisi ratkaista toki. Jos me sanomme, että kauppa pitää tehdä Euroopan tasolla, mutta sen vuoksi, että kukaan meistä ei ole tarpeeksi voimakas yksin tätä hoitamaan, silloin täytyy antaa välineet Euroopan unionille niin, että me voimme käydä kauppaa. Mehän haluamme Kuka haluaa neuvotella unionin kanssa, jos me emme kykene tekemään päätöksiä? Tai haluaako Luxemburg yksin neuvotella vaikkapa kauppasopimuksen Kiinan kanssa? Sama koskee myös Iso-Britannia. Nähdäänpä vielä. Te neuvottelette hienon vapaa öö, kauppasopimuksen kanssa varmasti. Hienoa. Teistä tulee sinne seuraava osavaltio. No niin. Eli siis me haluamme hyvää ja, ja, ja näissä neuvotteluissa, mutta, mutta et, emme me samalle tasolle tule. Kun on kysymys subsidiariteetista ja solidaarisuudesta, se on suuri tehtävä politiikan kaikilla sektoreilla ja tämä täytyy, tämä, nämä, tämä täytyy huomioida. Toki solidaarisuus kuuluu ja se on aina vaikeaa köyhillä mailla on erilaiset eh, painopisteet kuin rikkailla, isoilla mailla erilaiset painopisteet kuin pienillä mailla. Sen vuoksi meidän täytyy löytää järkevä kompromissi. Ja sama, esimerkiksi tämä keskustelu keltaisesta kortista oli ihan hyvä. Minä itse olin, öö, olin öö, neuvottelukunnan jäsen silloin aikoinaan, ja silloin puhuttiin tästä keltaisesta kortista, joka tarkoittaa sitä, että kun tietty määrä kansallisia parlamentteja yhdistyy, silloin se voi päättää Euroopan päättää lainsäädännöstä ilman, että komissio että komissiota ei kuule enää yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Me ehdotamme mietinnössä, että edellytykset, kansallisparlamente- edellytykset kansallisparlamenteille paranevat. Tätä me ehdotamme. Mutta teidän täytyy hoitaa homma itse. Ja tekevätkö kansalliset parlamentit sen kaikki samalla tavalla? Mutta minä tässä annan teille tarjouksen, että voidaan, hoidetaan tämä asia paremmin ja päästään eteenpäin. Eli me emme puhu enemmästä yhdentymisestä, vaan päättäväisyydestä ja olemassa olevien välineiden paremmasta, tehokkaammasta käytöstä ja että päätösrakenteet ovat valmiit. Ja me, meillä ei ole varaa hyväksyä se, sitä, että kansallinen hallitus ei kanna vastuuta omien kansalaistensa suuntaan siitä, että se on ollut neuvostossa tekemässä tätä päätöstä. Tämä on väärin. Ei komissio tee yhtäkään päätöstä, ei yhtäkään lakia. Välissä on vielä Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ministerineuvoston muodossa. Joten kansalliset parlamentit nyt tässä piilottelevat ihan niin kuin heillä olisi päätöksenteon kanssa yhtään mitään tekemistä. Emme me voi näin tehdä. Tämä on myös avoimuuden yksi avainkysymyksistä, kun puhutaan siitä, että kellä on vastuu ja kellä on vastuu kansalaisten suuntaan. Ja toki minä näen, mitä vastuuta tässä on ja haasteita. Ja kuka ratkaisee ja minkä. Ja uskon, että me pääsemme tässä sitten pikkuhiljaa sopimukseen, eikä tällaista yleistä tarinaa siitä, että, että kaikki ovat kriittisiä Eurooppaa koskaan. Ja jos sitä jatketaan, sen hokemista, niin silloin Eurooppa näin ymmärretäänkin. Eli ratkaiskaa tämä demokratiaongelma myös kotimaissa. Poliitikolla on ö, omat, ö, päätöks, ö, omat päätöksentekomahdollisuudensa, mutta ö, kansalaiset haluavat ratkaisuja. Kiitos. Thank you, Mercedes. Kiitoksia sitä Mercedes. Mä, mm, Kiitoksia puheenjohtaja. Andovi, ehm, Kun tässä teitä kuuntelin, ajattelin pohdintaa, jonka vähän aikaa sitten esitti saksalainen filosofi Habermas, kun hän totesi, että Eurooppa Eurooppa joko pysyy yhtenäisenä tai sitten se katoaa maailman historiasta. Minun vaikutelmana se, että yhdistynyt kuningaskunta on jo tehnyt tämän päätöksen kadota maailman historiasta. Me yhdessä voimme äh, miettiä, haluammeko kantaa tämän vastuun niin, että pikkuhiljaa valtio toisensa jälkeen tavalla tai toisella suorittaa oman exitinsä tai sitten pyrkii purkamaan tätä 60 vuotta kestänyttä prosessia ja hanketta, mutta niin, tämähän on toki mahdollista. Kuten kollega Brock täällä muistutti, kaikkien demokratioiden historiassa on olemassa yksi tapa, jolla voidaan taata, kuinka voidaan kunnioittaa kansalaisten tahtoa. Vaikka emme olekaan liittovaltiolla, olemme tällainen läheisliittovaltion mallinen. Olisi siis taattava päätöksentekoon tapa, jonka avulla taataan, että päätösten takana on kansalaisten ja valtioiden enemmistö. Tämähän on se menettely, joka on myös nykyisissä sopimuksissa mukana. Eli Euroopan parlamentissa on edustettuna kansalaiset Meillä on degressiivinen edustus, mutta täällähän edustamme kansalaisia. Sitten meillä on jäsenvaltioiden e, enemmistömäärä enemmistöpäätöksellä saavutettu. Tietenkin on jännissä tehtävä valtavasti päätöksiä näissä olosuhteissa, joista Brock muistutti. Suurimmassa osassa tapauksista on otettu käyttöön myös parlamentaariset ratifioinnit ja kansanäänestykset aina kun niistä on edekseen säädetty näitä valtuuksia on voitava erittäin harjoittaa. Mikäli näitä valtuuksia ei voida harjoittaa riittävän nopeasti ja riittävän laadukkaasti, sehän on se, jos näin ei käy, niin sitten EU ei voi kunnolla toimia. Verhofstadt ei valitettavasti päässyt paikalle niin, että olisimme voineet puhua järjestelmän puutteista ja mahdollisuuksista parantaa sitä ja muuttaa sitä, mutta meidän tekemämme työ lähtee siitä, että kussakin jäsenvaltiossa ja kussakin kansallisessa parlamentissa ja te ja teidän kolleganne ovat jo ratifioineet nämä valtuudet. Nämä ovat valtuuksia, jotka Euroopan unionin on jo, mutta se ei niitä riittävällä tavalla, riittävän selkeästi ja avoimesti ja demokraattisesti toteuta. Yksimielisyyshän ei ole demokraattiaa, vaan se on lukkiuttamista. Se tekee mahdottomaksi kaiken toiminnan. Siitä on tullut vain tapa myös silloin, kun sopimuksissa on määrätty määrään enemmistöstä, enemmistöllä, niin on tavaksi tulla äänestää yksi, yksimielisesti, mikä onnistuu ja se luk, luk, lukkiuttaa tilanteen ja näin kansalliset intressit menevät EUn etujen edelle suurimmassa osassa tapauksissa tietenkin kansalliset edut ovat samoja kuin Euroopan unionin edut. Mehän menemme eteenpäin yhdessä. Tämä pätee myös pienempiin maihin, maihin, jotka yksinään eivät jäisi maailmankirjoihin, vaan luultavasti olivat hyvin vaikeissa taloudellisissa, taloudellisissa olosuhteissa. Monet teistä tietävät kyllä, millaista tilanteessa olitte ennen liittymistä Euroopan unioniin, mutta hyvin usein se unohdetaan. Myös omassa maassani näin tapahtuu. Italiakin liittyy pitkän aikaa sitten mutta se on saanut valtavasti hyötyä jäsenyydestään vuosien varrella. Ja tämä on varmasti totta kaikille. Ei tässä ole ainoastaan kyse, kysymys markkinoiden laajentumisesta, vaan on erityyppistä sääntelyä annettu, joiden ansiosta olemme tulleet sellaiseksi talousmahdiksi, mikä tänä päivänä olemme. Uskomme, että meidän olisi enentävä eteenpäin varmasti niin, että kunnitetaan jäsenvaltioiden valtuuksia, mutta niinhän unioni toimiikaan. Ei ole mitään, mitä olisi tehty ilman eli joka olisi tehty kunnioittamatta jäsenvaltioiden valtuuksia, niin kuin professori Monti täällä muistutti, jäsenvaltiot osallistuvat neuvostossa päätösmenettelyyn. Me haluamme muistuttaa teille tässä mietinnössämme, että teidän on oltava osa tätä päätöksentekomenettelyä. Nyt on turha ruveta itkemään, vaan meidän on pystyttävä vaatimaan tilintekoon omat hallitukset ja pyytämään, mitä Euroopan unionissa tehdään. On puhuttava näiden kanssa, antava täsmällisiäkin ohjeita omille hallituksille. Jotkut parlamentit toimivat näin ja antavat hyvin täsmällisiä ohjeita omille hallituksilleen, kun ne tulevat Brysseliin toiset parlamentit eivät näin välttämättä tee, ja sitten kun tulokset eivät miellytä, niin haukkuvatkin Brysseliä. Kun todella tulokset ovat sitten sellaisia, mistä kansalaiset eivät pidäkään. Poliittisten kannanottojen lisäksi haluaisin muistuttaa, että kun puhutaan toimielimistä, niin tietenkin meidän on muistettava, että ulkona on kansalaisia, jotka osoittavat mieltä ja he ovat aivan oikeassa, koska kriisi on edelleen päällä, emmekä ole vastanneet riittävällä tavalla heidän tarpeisiinsa, mutta nyt on, käymme todella, ei niinkään poliittista, vaan instituutioista keskustelua, kuinka voimme instituutioiden parannuksilla nykyistä, nykyisiä sopimuksia hyödyntäen voitaisiin parantaa demokratiaa avoimuutta. On selvää, että e, että ihmisillä pitää antaa mahdollisuus tutustua tähän päätöksentekomenettelyyn ja kuinka voidaan parantaa linkkejä ja yhteyksiä meidän ja kansallisten parlamenttien ja niiden edustajien välillä niin, että voitaisiin kaiken kaikkiaan koko tämä unionin toiminta saada soljuvammaksi. Eihän tässä ole ainoastaan 28 maata mukana, vaan valtioiden mukana on myös alueita, joilla on lainsäädännöllisiä valtuuksia ja todella tämä on prosessi, jota on saatava ihan institutionaalisella tasolla öljyttyä niin, että saadaan kunnollisia tuloksia, jotka eivät tule se, ole seurasta institutionaalisista uudistuksista, mutta ne tekevät mahdolliseksi sen, että tuloksiakin saadaan, niin kuin englantilaisetkin sanovat, niin että saadaan todella, että on todella mahdollisuutta, on todella mahdollista saada aikaan näitä tuloksia. Tähän me pyrimme. Jos teillä on aikaa paneutua näihin asiakirjoihin, joita olemme teille toimittaneet, niin uskon, että niitä voisi olla, niistä voisi olla hyötyä, jotta voisitte paremmin omissa parlamenteissanne järjestää tämän työn sekä lainsäädäntöpuolella että myöskin täytäntöönpanon puolella ja valistuspuolella. erityisesti euroalueeseen kuuluvat maat. EU-ohjausjakso on aivan keskeinen elementti. On, jos Euroopan ohjausjakso saadaan toimimaan paremmin ja meidän suhteemme sen piirissä saadaan, saadaan toimimaan paremmin, niin se on aivan keskeistä niin, että saisimme aikaan niitä tuloksia, joita kaikki toivomme. Minä ja me haluaisimme kiittää teitä tästä keskustelusta ja pyytäisin vielä teitä pohtimaan sitä, että usein instituutioiden toiminta on tärkeää myös poliittiselta kannalta. Näihin monet teistä viittasivat. Perussopimuksissa on myös mukana sääntöjä, jotka koskevat eriytyvää kehitystä, niin, että ne, jotka haluavat lisätä yhdentymistä, voivat niin tehdä, ja ne, jotka eivät halua siihen prosessiin osallistua, voivat jäädä syrjään perussopimuksen puitteissa. Ja kuten tiedämme ja kuten englantilainen kollegakin muistutti, se mahdollistaa myös EU-sta eroamisen, mikäli siellä mukana oleminen tuntuu aivan sietämättömältä. Tähän loppui ääneni. Elmar halusi tässä vielä käyttää yhden minuutin. Niin, paljon kiitoksia aivan lyhyesti, koska tähän ei vastattu. Määräenemmistö päätös on tarpeen 28 valtion kanssa. Ei ole olemassa eurooppalaisia sisämarkkinoita ilman määräenemmistöpäätöksiä, eli se tarvitaan. Euro- Euroopan unioni on hyvä siinä kohtaa, missä on olemassa määräenemmistö päätökset, paitsi perussopimuskysymyksissä, kuten mu- perussopimusten muuttamisessa. Sitten toinen asia on suvereenisuus. Jäsenvaltiot ovat tässä tärkeitä, mutta jos toimivaltuuksia jaetaan, niin kyseessä on jaettu toimivalta. Ja jos eh, jaetun toimivallan parissa tehdään päätöksiä, niin sitten täytyy hyväksyä nämä päätökset. Ei voi sanoa, että tässä kohtaa tämä ei sovi minulle koska sitten voidaan lähteä tuomioistuimen pakeille, mutta päätöksestä ei voida perääntyä, kun sanotaan, että tämä on minun suvereeninen päätökseni, vaikka tässä on nyt toimivalta annettukin eteenpäin. Tämä ei ole mahdollista, vaikka kuulenkin tällaista Budapestista ja Varsovasta käsin silloin tällöin. Kiitoksia. Kiitos. Minäkin haluaisin nyt päättää tämän keskustelun sanomalla muutaman sanan sen aiheesta, joka jotka monet teistä mainitsivat. No se nyt ei ole mikään asia sinällään, mutta haluaisin palata hetkeksi kansalaisiin tässä koko harjoituksessa, kansalaisten osuuteen. Varmasti olette samaa mieltä, että viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana, kun Euroopan unioni on integroitunut, se tapa, miten Euroopan, eurooppalaiset yhteiskunnat toimivat, tietojen saanti, saatavuus, odotukset Euroopan integraatiosta. Kaikki tämä on muuttunut dramaattisesti. Ja se, mihin nyt näissä mietinnöissä keskitytään, on se, miten me voimme paremmin käyttää eh, sitä tilaa, mikä sopimuksissa on ja juurissa puitteissa on vielä. Miten me voimme sopeuttaa Euroopan unionia maailman muutoksiin ja yhteiskuntien muutoksiin. Mutta meidän täytyy katsoa samaa prosessia myöskin eri näkökulmasta. Uskon, että poliittiset ja julkiset instituutiot, ei ainoastaan Euroopan tasolla, vaan myöskin kansallisella tasolla vuosikymmenten aikana laahasivat jälkijunassa, mitä tulee niiden vastauksissa ihmisten huolenaiheisiin ja odotuksiin. Ja nuoret varsinkin, kun he tulevat tänne parlamenttiinkin puhumaan asioista, niin näitä instituutioita pidetään vanhentuneina – tässä mielestäni on tämän kaltaisia näkemyksiä, joihin meidän täytyy puhua, mutta sama myöskin koskee kansallisia toimielimiä. Nämä ovat parhaita esimerkkejä. Emme voi löytää Euroopan unionista Euroopan tasolta esimerkkejä, mutta myöskään kansalliselta tasolta tehokkaasta vastapuolesta siihen, mitä populistiset puolueet sanovat, joten tässä on hyvin vahva tarve tarkastella sopeutumista myöskin institutionaalisesta näkökulmasta. Ja me Euroopan parlamentista viimeisten vuosien aikana olemme mielestäni pyrkineet kovasti löytämään ratkaisuja asioihin, jotka ovat tärkeitä kansalaisille. Meillä oli valiokuntia, jotka käsittelevät veronkiertoa, epätasa-arvoa ja paljon kiinnitettiin huomiota myöskin korruptioon, osallistumiseen Euroopan päätöksentekoon, tilivelvollisuuteen. Tämä huomio, jota Euroopan toimielimet antoivat näille aiheille, niin emme varmasti löydä kansallista tasolta tällaisia esimerkkejä. Meidän täytyy myöskin puuttua näihin asioihin yhdessä. Jos katsotaan tästä näkökulmasta, niin voidaan myöskin nähdä vahvasti kasvava tarve osallistavampiin päätöksentekoihin. Ja Euroopan komissio, katson tässä George Schöpflin suuntaan, hän on mietinnön esittelijä. Komissio on tehnyt suuren virheen, kun se ei heti vastannut Euroopan kansalaisaloitteeseen. Meillä oli 50 ehdotusta, ihmiset keräsivät miljoona allekirjoitusta jotta Euroopan komissio tarkastelisi joitakin tärkeitä asioita. Ja me emme myöskään ole riittävästi käyttäneet internet-teknologiaa siten, että EUsta tulisi interaktiivisempi ja avoimempi. Ja herra, joka tapasitte tänä aamuna myöskin, työstää sitä, että miten eurooppalainen demokratia ei ainoastaan toimi, vaan se, että miten siitä tulee ikään kuin sähköinen demokratia – Viimeisten vuosikymmenten aikana kävimme paljon keskusteluja myöskin liberaalista demokraatista, mutta me emme mielestäni ole investoineet riittävästi siihen, että me saisimme luoduksi tällaisia mekanismeja myös kansallisella tasolla. Kyllä me siis näemme tässä tarpeen muutokselle, näemme tarpeen muuttaa Eurooppaa Euroopan toimielinten työskentelytapa ja näemme tarpeen myöskin keskittyä. Se kävi ilmi Mario Montin puhe- ja Vitorinon puheenvuorosta. Eli näemme tarpeen tarkastella tiettyjä poliittisia valintoja, jotka paremmin vastaisivat tämän ajan henkeen, mutta myöskin turhautumiseen ja pelkoihin. Meidän selkeästi täytyy luoda toimielimellisiä päätöksiä, joten, jotta instituutioista tulisi vahvempia, koska nyt tässä äh, mahdollisesti on uutta kriisiäkin tulossa Eurooppaan. Mutta haluaisin nyt päättää nyt virkkeeseen liittyen sopimuksiin. Ne meistä, jotka puhuvat siitä, että täytyy äh, ottaa uuden sopimuksen haaste vakavasti, niin se mitä me tässä nyt mietimme on se, että tämänhetkiset perustamissopimukset ovat vanhentuneita tästä näkökulmasta – että pyritään tekemään Euroopasta, Euroopan päätöksenteosta avoimempi kansalaisille. Tämänhetkiset sopimukset eivät tarjoa osallistavampaa prosessia, ne eivät anna vakuuksia kansalaisille, mitä tulee päätösten vaikuttavuuteen. Ne eivät anna takeita kansalaisille, että heitä todellakin kuunnellaan. Meidän täytyy tarkastella sopimuksia myöskin siitä näkökulmasta, että tarjoavatko ne riittävästi mahdollisuuksia kansalaisille ja muille tahoille osallistua päätöksentekoprosessiin. Meidän täytyy todellakin nyt pohtia tätä ja luoda visio tulevaisuudelle. Nyt on se hetki, milloin meidän täytyy toimia pragmaattisesti, mutta myöskin pohtia tätä visiota. Meidän täytyy sopia ja tästä syystä meillä on tämä kokouskin meidän täytyy sopia tavasta, me haluamme toimia yhdessä ja meidän täytyy myöskin sitoutua siihen, että me suojelemme myöskin tätä väylää, josta päätämme yhdessä. Minun huoleni on se, että jos me emme tee tätä yhdessä, kaikki 28 tai 27 jäsenvaltiolta, niin sitten on joitakin, jotka et lähde mukaan. Eli jos emme sovi yhdessä, niin on olemassa riski, että tässä tulee kahden nopeuden Eurooppa tai jakautunut Eurooppa, joka ei toimi meidän etujemme mukaan. Tämän sanottu, niin haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka saapuivat paikalle, että he olivat läsnä tänään, kuten aamulla totesin. Olisi varmastikin erittäin hyödyllistä, jos voisimme kokoontua vielä yhteen tämän täytäntöpano raportin osalta, eli siinä mielessä, että miten sopimukset täytäntöön pannaan, kun kyse on kansallisten parlamenttien roolista, koska tämä voisi olla hyödyllinen harjoitus myöskin tulevien töiden osalta, että tekisimme enemmän yhteistyötä tai menisimme pidemmälle kuin ainoastaan kävisimme poliittista vuoropuhelua näistä päätöksistä. Eli toivottavasti kuulemme teiltäkin mielipiteen. Haluan vakuuttaa teille, että kaikki kollegat suhtautuvat hyvin avoimesti, esittävät nämä mietinnöt, joista puhumme, jos haluatte kuulla, miten nämä asiat suoraan vaikuttavat, niin haluaisin vahvistaa kaikkien AFKO-valiokunnan kollegojen nimissä, että ovat valmiita toimimaan yhteistyössä. Kiitoksia paljon. Hauskaa, mukavaa iltaa täällä Brysselissä ja turvallista kotimatkaa. Paljon kiitoksia. Kokous kansallisten parlamentin edustajien kanssa on päättynyt, mutta Afkon kokous jatkuu, joten jääkääpä tänne paikan päälle. Well, that, that, that is one of the most. That is one.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 Так, так, короче. Thank you. No niin, kollegat, jatkamme afcon kokousta. Varmasti muistatte, että aamupäivällä, kun kokous alkoi, tämä oli valiokunnan lausunto talletussuojajärjestelmästä. Ja olen valmistellut tässä tärkeimmät asiat, joten tämä mietintö esitettiin. Ja nyt seuraava elementti pointti tässä kohdassa on kuulla varjoesittelijöitä ja ainoastaan Mercedes Bresso on ainoana läsnä, joten annan nyt puheenvuoron hänelle ja sitten kerron teille aikataulusta tämän lausunnon valmistelemiseksi. Mercedes, ole hyvä. Grazie Presidente. Ma, eh... Kiitoksia puheenjohtaja. Saattaa olla, että olemme nyt kaikki vähän liian väsyneitä niin, että voisimme lähteä käsittelemään tätä näin monimutkaista keskustelua tässä. Um, niin kaiken kaikkiaan minusta tuntuu siltä, että tämä mietintö on ihan ok. Ei minulla ole mitään sen kummempia huomautuksia tähän. Teidän ehdotuksenne tuntuvat meistä ihan hyviltä. Pohdimme vielä sitä, puuttuuko täältä kenties jotakin. Ja jos näin on, niin teemme sitten tarkistuksia niistä asioista. Mutta kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä tähän ehdotuksen. Myönnän, että meillä ei ole ollut vielä kunnolla aikaa työstä sitä kunnolla, koska me olemme olleet vähän muiden asioiden parissa tässä viime aikoina, mutta kyllä tämä vaikuttaa ihan kiinnostavalta. Erityisesti osa, joka koskee maita, jotka pikkuhiljaa ovat tulossa mukaan. Eli nämä koskevat näitä sisääntulosääntöjä, jotka helpottavat siirtymäaikaa. Varmasti olemme yhtä mieltä tästä. Sitten täällä on muita asioita. No, ja pohdimme niitä vielä tässä, kun ehdimme. Kiitoksia. Thank you. Paljon kiitoksia. Muita varjoesittelijöitä ei ole paikalla pyydän varjoesittelijöitä, että kun he esittävät tarkistuksia, niiden tulisi tässä kunnioittaa Afkon kilpailua. Eli tässä on mahdollisuus, että Ekonissa äänestetään puolesta kasvaa. 7. syyskuuta on tarkistu, tarkistusten jättämisen määräaika kello 18. Ja sitten 30. tammikuuta ensi vuonna asiasta keskustellaan ja tarkastelemme tarkistuksia, paitsi jos Ekonissa tapahtuu muutoksia, koska sitten me emme ei kannata äänestää tammikuussa, mutta tällä haavaa tämä on nyt aikataulu tätä mietintöä ajatellen. Kiitoksia. Tämä on sen käsitelty ja sitten siirrymme viimeiseen asiaan. Toivottavasti löydän sen täältä. Tämä en tiedä, komission kollega ei ole vielä tullut takaisin, mutta muistelen, mitä hän sanoi minulle. Ai, olette paikalla. Anteeksi, anteeksi. Pitäisi ottaa lasit pois. Kohdassa seitsemän on ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission toimijoiden välisen sopimuksen muuttamisesta budjettikurissa, budjettiasioiden yhteistyössä ja moitteettomassa varainhoidossa. Tämä siirrettiin AFKolle, koska tässä tarvitaan toimintavälinen sopimus tässä kun neuvotellaan ja tarkistetaan ja luodaan, mikä tämä varaus nyt taas onkaan. Euroopan unionin kriisivaraus. Ehkäpä annan nyt teille puheenvuoron ja te selitätte. Ja tarkoitukseni on keskeyttää keskustelut tästä tämän tiedon pohjalta, mutta päätetään jälkeenpäin. Olkaa hyvä, puheenvuoron teille. Yes, thank you. I'm from uh, DG Budget of the Commission. Äh, olen DG Budjetista komissiosta. Tämä ehdotus äh, muuttaa toimielinten sopimusta liittyy komission ehdotukseen sekä väliarviointi monivuotisesta rahoituskehyksestä. Neuvottelut neuvostossa ovat äh, edistyneet. Olemme saamassa poliittista, poliittisen äh, sopimuksen äh, hyväksymismenettelyssä. Ja tällä hetkellä tämä ei ole osa neuvoston puolella poliittista sopimusta, vaan he ovat löytäneet muita keinoja parantaa ja vahvistaa joustomekanismia, joka on välttämätöntä, joka tarkoittaa sitä, että toimielinten välisen sopimuksen muuttaminen ei ole välttämätöntä. tämä ei sovi tähän lainsäädäntöpakettiin ja monivuotinen äh, rahoituskehys äh, on se väline, jolla tämä transkriptoidaan lainsäädäntötekstiin. Joten tämä on ihan turha. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Tilanne on melko selvä. En haluaisi vielä päättää keskustelua, koska tässä on vielä pieni mahdollisuus, että asiat saattaisivat muuttaa, muuttua, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että toimijoiden välistä sopimusta ei tarkisteta ja eikä varausta poistetaan. Mutta ymmärsin, että teemme tässä tiivistä yhteistyötä komission kanssa. Katsomme, miten tilanne tästä etenee, joten tämä oli viimeinen asia. Minulla ei ole mitään muiden asioiden kohdalla. Seuraava kokous. Tämä asia. Ei, nyt tässä ei ole riittävästi substanssia. Viimeinen kohta on tieto siitä, että meillä on viides päivä normaali kokous ja kahdeksas päivä on ylimääräinen kokous. Molemmat ovat täällä Brysselissä. Kahdeksas päivä äänestämme näistä kahdesta mietinnöstä on tärkeä kokous. Kirjoitatko jotain minulle? Sanoppa ääneen. Niin, ja tässä on ehdotus, joka on lähetetty jo ilmeisesti koordinaattoreille. Kaksi on paikalla. Eli koordinaattorin kokous sopiiko maanantaina kello 14? Sillä maanantai on viides ja silloin meillä on kello 15 kokous kokouksen jälkeen sitten ehkä. And at about two. So... Laskeudun kahden maissa. Plane. Sinulla ei vielä Eikä sinulla ole vielä yksityiskone? Uh, but there's a big helicopter. No, meillä on meillä on monen helikopteriskandali, että en, en tule tästä kovin kuuluiseksi. Puola ei ole ostanut näitä, ehkä ranskalaisilla on paljon niitä. So we, you prefer after? I prefer after, yes, you please. Too?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 Eli AFKon jälkeen 18.30 koordinaattorit 5. joulukuuta täydellistä viides päivä. Paljon kiitoksia. Kokous on päättynyt. Kiitokset kaikille. Thank you, translators, interpreters and everybody. Thank you. Go, go, go.